państwa z opóźnieniem akademickim eh, jak... Hyvää iltapäivää kaikille. Meillä on nyt tämä akateemisen vartin viive, mutta nyt olisi sitten aika aloittaa tämä iltapäivän kokoustyöskentely. Akademicki... Me olemme nyt siis alattamassa 15 minuuttia myöhässä, akateemisen vartin myöhässä. Meillähän on hyvin akateemisluontoinen iltapäivä tässä, sen takia me halusimmekin aloittaa tämän akateemisen vartin myöhässä. Te tiedätte varsin hyvin, meillä on erittäin eksklusiivinen kokous täällä tänään iltapäivällä. Meillä on täällä läsnä erittäin maineikas ansioitunut esittelijä, joka on hoitanut ja hoitaa yhä tieteellisiin asioihin liittyviä kokonaisuuksia. Vaikeina aikoina meidän on syytä muistaa, että tuolloinen komission jäsen Fischler on jälleen kerran täällä meidän joukossamme. Me muistamme, kuinka loistavasti hän hoiti tehtäviään komission jäsenenä. Ja hän jatkuvasti ihmetytti ja hämmästytti minua tiedolla ja taidoillaan. Kiitos paljon teille, herra Fischler, että olette tulleet tänne meidän joukkoomme tänä päivänä. Me ah, haluamme innokkaasti kuulla teidän näkemyksiänne monista muista tärkeistä, elintärkeistä ja vaikeistakin kysymyksistä, jotka ovat nyt meillä edessämme, työpöydillämme, asiakirjoissamme, esityslistoillamme Euroopan parlamentissa, mutta ei ainoastaan Euroopan parlamentissa, vaan myös laajemmassa yhteydessä haluaisimme kuulla teitä. Maatalouspolitiikallahan on aina paljon laajempi, ulkoisempi ulottuvuus koska sitä ehdollistavat yhä useammin ulkoiset tekijät. Maailman kauppajärjestö, meneillään olevat neuvottelut Yhdysvaltain kanssa vapaakauppasopimuksesta, meneillään olevat muut vapaakauppasopimukset, kaikki nämä vaikuttavat. Tänä aamupäivänä me kävimme aivan erityisen mielenkiintoista keskustelua esimerkiksi eh, maitoalan tuotteiden markkinatilanteesta. En halua viipyä siinä sen pidempään, koska me haluamme mieluummin kuulla teidän mielipiteenne asiasta, jos siihen eh, jää aikaa, mutta se on sitten ehkä toisen kokouksen aihe, jos teillä on aikaa tulla tänne meidän valikuntamme kokoukseen. Mutta nyt tervehdin teitä eh, Milanon maailmannäyttelyn 2015 tieteellisen ohjauskomitean puheenjohtajan ominaisuudessa. Meistä on erittäin miellyttävää, että, se, että juuri te olette tämän ohjauskomitean puheenjohtaja. Te näin ollen voitte vaikuttaa maailmannäyttelyiden sisältöön, niiden muotoutumiseen, millä tavalla ne esittäytyvät yleisölle. edellinen puheenjohtaja Di Castro. Aivan samoin hänkin on samaa mieltä, miten tässä nyt lähestytään tätä Milanon Expoa. Kuten te varmasti tiedätte, varmasti te aiotte keskittyä erityiskysymyksiin. Me olemme päättäneet sillä tavalla, mutta toivottavasti meillä on mahdollisuus keskustella kaikista muista aspekteista, jotka liittyvät myös Euroopan unioniin jatkossakin. Anna välittömästi teille puheenvuoron, arvoisa herra Fischler. Hyvä puheenjohtaja, voin vakuuttaa, että tästä ei tule liian akateemista, tästä minun esitelmästäni. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, 177 päivän kuluttua maailman näyttely Milanossa vuonna 2015 avataan. Se tarjoaa teille ainutlaatuisen tilaisuuden keskittyä maailman suurimpiin haasteisiin. Miten taata riittävä turvallinen ravinto kaikille maailmassa kestävällä tavalla? Puhun nyt tieteellisen ohjauskomitean puheenjohtajana Tämä on yhdessä komission ja parlamentin kanssa perustettu maaliskuussa. Meitä on 11 asiantuntijaa Euroopasta ja muualta. Tämä ohjauskomitea haluaa ohjata maailmannäyttelyn ohjelmaa ja tavoitteita. Meidän tavoitteenamme on panostaa maailmannäyttelyn eh, perintöön kehittämällä tieteellinen ohjelma elintarviketurvallisuudesta. 147 maata ja useita kansainvälisiä järjestöjä mukaan lukien YK virastot osallistuvat tähän maailmanlaajuiseen maailmannäyttelyyn ja on EUn etujen mukaista käyttää tätä foorumia ja näin ajaa EUn roolia, huippuroolia tai avainroolia maailmanlaajuisessa elintarviketurvallisuudessa. Tämä maailmannäyttelyn motto planeetalle ravintoa elämälle energiaa puhuu kehityksestä, mm, ympäristöstä, eh, mutta myös teollisuudesta, tutkimuksesta ja innovaatiosta. EUn pitää käyttää tämä ainutlaatuinen tilaisuus ja osallistua kestävällä tavalla maailmanlaajuiseen keskusteluun kestävyydestä ja elintarviketurvallisuudesta. Siksi on erityisen tärkeää ei pelkästään näyttää Milanossa Euroopan elintarviketeollisuuden erinomaisuus ja erinomaisuus myös elintarviketutkimuksen alalla, vaan pitää myös tehdä työtä hedelmällisen yhteistyön eteen kaikkien sidosryhmien kanssa ja myös maailman tutkimusyhteisön kanssa. Pitää lähteä täydellä voimalla vuoropuheluun. Tutkimus ja innovaatio ovat tässä keskeisellä asemalla, kun puhumme niistä paineista, joita kohdistuu maailman elintarvikemarkkinoihin, kun yritämme ruokkia kasvavan väestön ilman, että luonnonvarat ehtyvät seuraavina vuosikymmeninä. Meidän pitää lisäksi käsitellä niitä ongelmia, joita saattaa olla maataloustuotannossa. Mutta ilmastonmuutoksen, veden puutteen ja maankäytön, maankäytön ja metsien, käytön, metsien käyttö muihin kuin maataloustarkoituksiin tekee tästä vaikeaa. Innovaatiolla kuitenkin EU voi ottaa käyttöön uutta potentiaalia ja taata kestävämmän maan käytön. Näistä syistä tieteellisen ohjauskomitean roolina on taata, että EUlla on hyvin ennakova rooli vuonna 2015 maailmannäyttelyssä niin, että EU saa kantansa kaikkien kuuluville ja voi osallistua keskusteluihin. Viime kuukausina ohjauskomitea on laatinut keskusteluasiakirjan, jossa määritellään kehitykselle, tutkimukselle, tutkimukselle prioriteetit elintarvikealalla. Tässä yritetään ennen kaikkea tunnistaa ne alat, joilla EU-tutkimuksella on eniten lisäarvoa. Tämä asiakirja on pohjana keskusteluille sidosryhmien kanssa ja suuren yleisön kanssa. Itse maailmannäyttelyn aikana me aiomme taata, että kaikki maailmanlaajuisen elintarviketurvallisuuden aspektit on katettu ja että on paljon aikaa keskusteluille ja käytännön kokemusten vaihdolle. Me haluamme näin, että maailmannäyttelyn perinnöstä tulee mittava. Nyt haluaisin kertoa hieman suosituksistamme. Jotta voimme puuttua maailman elintarviketurvallisuuden haasteisiin, ohjauskomitean jäsenet ovat vaativat uutta tietoa seitsemällä alueella. Ensinnäkin pitää parantaa kansanterveyttä ravinnon kautta. Miten siis voisimme syödä ää, kestävällä ja terveellisellä tavalla? Toiseksi meidän pitää vähentää jätettä. Elintarvikeketjusta pitää tehdä tehokkaampi. Kolmanneksi pitää lisätä elintarviketurvallisuutta ja elintarvikkeiden laatua. Neljänneksi pitää, pitää tuottaa elintarvikkeita maailmanlaajuisessa järjestelmässä ja viideksi pitää lisätä luottavuutta, kuudenneksi pitää hallita maankäyttöä kaikissa ekosysteemeissä niin, että myös maaseudulla kehitys on kestävää. Ja seitsemänneksi pitää lisätä maatalouden, maatalouden taloutta ö, kestävällä tavalla, että se on tehokasta, mutta samalla kestävää. Kaikki nämä haasteet ovat monialaisia ja niihin liittyy myös kulttuurisia kysymyksiä. EU, EUlla on tästä syystä iso rooli näiden haasteiden selättämisessä. Voidaan käyttää tutkimusta ja näin osoittaa kansainvälistä johtajuutta niin, että tutkimus ja innovaatio siirretään käytäntöön ja monella alalla edetään. Mutta tämä ei kuitenkaan vielä riitä kaikkien näiden monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Meidän pitää myös tarkastella kaikki, jopa yksilöiden valintoja, elintarvikevalintoja. Ja tästä syystä on tärkeää myös tiedottaa paremmin elintarvikejärjestelmän toiminnasta. Ja valistuksella voidaan lisätä kunnioitusta niin, että ihmiset ymmärtävät enemmän, minkälaista maailmanlaajuista vaikutusta heidän yksilöllisillä valinto, valinnoillaan on, ja niin, että ihmiset voivat myös muuttaa ravintotottumuksiaan. Hyvät naiset ja herrat, ma- maapallon ravitseminen on valtava haaste, ja meidän pitää tutkia seurauksia. Meidän EU: EU-na pitäisi käyttää nämä seuraavat kuusi kuukautta ja maailmannäyttelyn aika kun maailma keskittyy meihin ja kaikki odottavat meiltä kansainvälisessä yhteistyössä edistystä ja elintarviketurvallisuuden edistämistä. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Państwa, myślę, że... Kiitos paljon. Olisi varmasti hyvä, jos tämän nyt voisimme kuulla Euroopan komission edustajan puheenvuoron. Edustaja Hani, äh, herra Hanjoottis, olkaa hyvä. Maatalous pääosastolta. Olkaa hyvä. I would be... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti omalta osaltani haluaisin heti sanoa, että komissio osallistuu Milanon näyttelyyn yhteisen tutkimuskeskuksen kautta ja monet pääosastot valmistelevat monia tapahtumia DG Agrissa jo yli 20 tapahtumaa liittyvät näyttelyyn. Ja lyhyesti haluaisimme keskittyä kollega Fischlerin esittämään painopistealueeseen koska se liittyy juuri läheisesti tämän valiokunnan työskentelyyn läheisemmin. Tähän liittyy kaksi asiaa, jotka ovat näin ristiriitaisia. Kestävyys, talous ja sosiaaliset aspektit. Tietenkin me voimme olla eri mieltä painotuksista, mutta tässä ollaan panostamassa maankäyttöön ja yleisiin hyödykkeisiin. Ja mitä tulee sitten tehostamiseen, niin kyse on res, muun muassa resursseista, eli tarkoitus on lisätä muun muassa tuotteiden tuottavuutta ja miten nämä asiat voidaan linkittää toisiinsa siten, että ne täyt, täydentävät toisiaan tähän seikkaan on paneuduttu muun muassa edellisessä YMP-uudistuskeskustelussa. Tämä näyttää jatkossakin olevan melkoinen haaste ja yritämme järjestämään ainakin yhden tapauksen Milanon maailmannäyttelyn aikana, jossa keskitytään tähän nimenomaiseen seikkaan. Eli yritetään katsoa sekä sitä, että mihin suuntaan unionissa ollaan menossa ja mitä tehdään muualla maailmassa. Eli ollaanko menossa samaa ollaanko menossa samaan suuntaan vai onko priorisointi erilaista ja voidaanko tässä linkittää akateemisen maailman tutkimus sekä yhteisen tutkimuskeskuksen tekemä tutkimustyö toisiinsa. Siinä lyhyekäisesti meiltä osaltamme, eli me teemme tällä saralla yhteistyötä ja me olemme myöskin yhteydessä tieteellisen komitean jäseniin maailman näyttelyn valmisteluiden yhteydessä. Kiitoksia. Kiitos paljon pääjohtajalle. De Castro. Käynnistämme keskustelun. Di Castro aloittaa keskustelun. Hän on erittäin hyvässä asemassa. Se Kirieski, è un piacere Ringraziamo innanzitutto... Kiitos paljon. Tämä oli todella erittäin miellyttävää saada kuulla teitä. Franz Fischlerin puheenjohtajuus on erittäin hieno asia. Ei ainoastaan minun maalleni tai Milanolle, se on hieno tilaisuus koko Euroopalle, että voidaan järjestää maailmannäyttely vuonna 2015 elintarviketurvallisuusteeman pohjalta. Jo tänä aamuna Fischler esitteli ympäristövaliokunnalle tämän pilottikomitean valmistelutöitä ja täällä meidän maatalousvaliokunnassa me tulemme nyt puhumaan linjauksista, joita tämä tieteellinen komitea on voinut hahmotella ensimmäisten kuukausien työskentelyn jälkeen. On erittäin tärkeää tajuta, kuinka paljon tässä on nähty vaivaa, kun on pyritty paikantamaan suuret tavoitteet ja haasteet, jotka avautuvat meidän maapallollemme. Me elämme tällä hetkellä tilanteessa ja olosuhteissa, jossa maataloushinnat ovat hyvin alhaisia. Ja tämän aamupäivän keskustelun jälkeen erityisesti maitosektorin tilasta. On ihan selvää, että me, me olemme erittäin voimakkaassa hintojen alenemistilanteessa, niin kuin Fischlerkin totesi. Meidän täytyy pystyä vastaamaan kasvuun elintarvikekysynnässä, joka tulee tietysti Aasiasta ja Kiinan suunnalta elintarvikejärjestelmät, järjestelyt muuttuvat, elintarvikevirrat muuttuvat. Miten me voimme ruokkia väestöä, joka kasvaa voimakkaasti ja joka pyytää yhä enemmän joitakin tuotteita, kuten esimerkiksi soijaa tai maissia. Meidän pitää välttää tuhlausta, hävikkiä, komission jäsen Fischler, entinen komission jäsen Fischler, hän sanoi, että meidän täytyy huomata myös maailmanlaajuisuus ja parantaa tuotanto, jakeluketjua. Meidän valiokuntamme varmasti tulee hyötymään Milanon maailman näyttelystä vuonna 2015 ja varmasti tuolloinkin käydään uusi keskustelu ja voidaan antaa jotakin lisävastauksia kysymyksiin. Minä tässä hyödynnän nyt puheenjohtaja Fischlerin läsnäoloa ja esitän hänelle kysymyksen. Miten voidaan lisätä maata tai kasvattaa maataloustuotantoa samalla kuitenkin hallita kestävästi luonnonvaroja? Te puhuitte tästä kestävästä intensifioinnista, kestävästä voimaannuttamisesta. Miten te, eh, herra Fischler, syventäisitte tätä teemaa? Miten te vahvistatte, voimistatte kestävällä tavalla? Tässähän on kyse tietysti elintarviketeollisuuden tieteen tulevaisuudesta. Siihen. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Eransa, Eransa Garcia. Äh, Kiitos paljon. Erittäin mukavaa nähdä Herra Fischler täällä taas usean vuoden jälkeen. Minusta on erittäin hienoa, että te olette täällä, kun te olitte aikaisemmin tämän alan komission jäsen. Kaksi kysymystä te olette tämän Milanon Expon 2015 komitean puheenjohtaja, koska on kyse tieteellisestä tutkimuskomiteasta, jossa tutkitaan tieteellisiä asioita myös innovaation kannalta, niin millaisen tietää, oletteko te ottaneet huomioon nyt tällä hetkellä niitä kohtia, siis jotka tulevat esille Expos, Expo, Expossa Miten te olette ottaneet huomioon elintarvikeketjun, elintarvikevalvonnan, siis siitä aina kun, kun se menee kuluttajalle, tuleeko sillä olemaan huomattava osa? Yksi suurimmista innovoinneista tekijöistä on, on ollut nämä valvontavirastojen rooli ja miten on otettu huomioon koko elintarvikeketju kokonaisuudessaan. Miten se päätyy kuluttajalle laadullisesti ja määrällisesti kotitalouskäyttöön kun on kyse e, elintarvikeketjusta, meillähän on hyvin hyvät kontrolli ja se on aika tuoretta tämä kokonaisvaltainen elintarvikeketjun valvonta. Minä haluaisin tietää, tullaanko Milanossa ottamaan esille joitakin näitä kohtia. Sitten toinen asiakokonaisuus, haluaisin saada selvennystä Mistä tähän saadaan rahaa? Mistä tähän tulee rahaa tähän Milanon Expoon ensi vuonna? Ehkä te voisitte selittää meille sitä, kun puhutaan yhteistä maailma- maatalouspolitiikasta. Ainakin tässä valiokunnassa me olemme tyytyväisiä siitä, että ensimmäistä kertaa elintarvikesektori on tutkimuksen kohteena, innovaation kohteena. Tämä myös hyödyttää Tämä tuli esille myös Horisontti 2020 ohjelmassa, mutta tuleeko se vahvasti esille Milanossa? Kiitos. Pan poseł Dorfman, panie pośle, bardzo proszę. Pan poseł Dorfman. Kiitos, edustaja Dorfman. Ja herzlichen Dank. Kiitos herra Fischler. Kiitos tästä alustuksesta ja myös tieteellisen ohjauskomitean työn esittelystä. Muutama kysymys minulta. On tietysti oikein, että Milanossa me esittelemme eurooppalaisen mallimme, mutta tämähän on loppujen lopuksi maailmannäyttely. Tässä ei ole kyse pelkästään Euroopan maataloudesta, vaan maailmanlaajuisesta maataloudesta. Ja kun on kyse siitä, miten ruoka, äh, ruoka taataan kaikille tulevaisuudessa, niin silloin pitää katsoa sitä, mitä tapahtuu maailmanlaajuisesti. Kun puhutaan kestävästä tehostamisesta maailmanlaajuisesti, niin silloinhan meidän pitää puhua myös teknologioista, joita kehitetään maailmanlaajuisesti, mutta jotka Euroopassa hylätään tai torjutaan, sillä Euroopassa ennen kaikkea maanviljelyn uusimmat tieteelliset innovaatiot usein torjutaan. Miten Milanossa aiotaan tätä käsitellä? näitä näistä aiheista tunnetuin on geeniteknologia, aiotaanko siitä puhua Milanossa. Nämä aiheet aiheuttavat meille päänvaivaa. Ja sitten minua kiinnostaisi, millä foorumeilla keskusteluja käydään, onko siellä seminaareja vai mitä. Me parlamentin maatalousvaliokuntana tietysti kysymme myös, miten Milanon maailman näyttelyn tulokset sitten vaikuttavat meidän valiokuntatyöskentelyymme. Kiitos. Dziękuję. Poproszę pana posła. Kiitos. Edustaja Anju. Mr. Fischler, you won't remember... Kollega Fischler, ette muista niin minua. Ai muistatte? Yllättäen voikin jatkaa siitä, mihin edellinen puhuja päätti puheenvuoronsa, mutta meillä on kaksi tutkimuskeskusta Britein saarilla omalla niin John Rennes Research Center, ja he ovat onnistuneet viljelemään perunaa, joka on vastustuskykyinen perunan rutolle, ja tätä sairautta on vaikea eh, käsitellä, koska tämä leviää hyvin nopeasti, mutta ratkaisu löydettiin käyttäen geenimuuntelua, vai, mutta tässä on ongelmana se, että tätä ei voida käyttää varsinaisessa tuotantoprosessissa. Ja toisessa tutkimuslaitoksessa on onnistuttu kasvattamaan kasvin, joka ikään kuin karkottaa tuholaiset – Tämä on erinomainen lähestymistapa, mutta tekniikkaa ei voida käyttää, koska tähän tarvitaan geenimuuntotekniikkaa. Ja kuten kollega tässä totesi, saavatko nämä brittitieteilijät esitellä omat tutkimustuloksensa Milanossa? Se olisi aika yllättävää. Ja mitä tulee sitten kestävään tehostamiseen, niin me, eli Euroopan unioni, on kieltänyt erittäin hyvän maataloudelliseen toimintaan liittyvän menettelyn ilman sen kummempaa perustetta. Eli nyt meillä päin on jouduttu, jouduttu käyttämään torjunta-aineen käyttöä, joka on tuhoisampaa ympäristölle kuin tämä vaihtoehtoinen ratkaisumalli. Joten nyt kysyisinkin, että keskustellaanko tällaisista asioista Milanossa? Nämä ovat meillä päin ongelmia yhtä lailla muuallakin Euroopassa, mutta me emme vain halua hyväksyä näitä ratkaisumalleja. Katsotaanpas, miten vastaatte näihin kysymyksiin, jotka minä ja kollegani tässä esitimme. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Magines. Chair and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa herra Fischler. Hienoa, että olette täällä. Kaksi kysymystä. Yksi, toinen niistä koskee markkinoita ja markkinoiden heilahtelua. Maanviljelyn kestäväksi kehitykseksi me tarvitsemme sijoituksia. Ja markkinatilanne on nyt sellainen, että epävarmuutta hintojen suhteen on valtavasti ja sijoituksia ei siten tehdä. Ja olemme nähneet jo, että maanviljelyyn sijoitetaan liian vähän. Voidaanko Milan maailmannäyttelyssä puuttua markkinaheilatteluihin? Se on kysymykseni toiseksi. Muut puhuivat uudesta teknologiasta ja sen hyväksymisestä EU-ssa ja maailmanlaajuisesti. Se on aihe, jota pitää käsitellä. Jos me päätämme olla hyväksymättä nämä uudet teknologiat, niin missä ovat vaihtoehdot? Ja sijoitammeko tarpeeksi tutkimukseen, jotta saamme vaihtoehtoja, jos päätämme, että tietyt uudet teknologiat eivät ole hyväksyttäviä? Eilen täällä oli IPCCn pääjohtaja ja hänen viestinsä oli, että voimme torjua ilmastonmuutoksen ja maanviljelyllä on oma roolinsa. Mutta hän puhui myös siitä, että pitää, pitää uudelleen metsittää maa-alueita valtavasti. Eli maa-alueita on vähemmän käytössä. Näin siis myös viljelymaata tulee olemaan vähemmän käytössä, eli me tarvitsemme tätä kestävää tehostamista, mutta markkinasignaalit, joita tulee hintojen suhteen, toimivat meitä vastaan tässä asiassa. Haluaisin kuulla teidän mielipiteeni tästä. Pan poseł Hausling. Panie pośle... Kiitos, edustaja Hausling. Ja, Fischler, schön, dass Sie hier sind. Niin, kiitokset Fischler, että tulitte tänne esittelemään omaa konseptiani, mutta olisin kyllä kaivannut hiukan enemmän infoa. Sillä onhan totuttu värikkäisiin näyttelyihin, ja selkään taputteluun ja sanotaan, että kaikki on kunnossa, mutta jos seura, olisitte seuranneet maitopakettiin liittyvää keskustelua, niin olisitte havainneet, että ei kaikki ole ihan kunnossa. Tullaanko tällaista kriittistä lähestymistapaa huomioimaan myöskin Milanon maailman näyttelyssä? Ja täällä sanottiin, että uusista teknologioistakin pitäisi keskustella siellä, eli geeniteknologiasta. Välttämättä täällä ei tarvitse tietenkään mainostaa amerikkalaisia yrityksiä, mutta meillä on omatkin mallimme, vaikka ei geeniteknologiaa tarvittaisikaan käyttää. Joten meidän täytyy yhtäältä katsoa tätä maailman maatalouspolitiikkaan liittyvää mallia ja muita olettamuksia. Me emme voi vain sanoa, että me tiedämme mikä on homman nimi ja miten asiat ratkaistaan, vaan näiden maailmannäyttelyiden aikana pitäisi pyrkiä virittämään keskustelua, eikä sortua siihen, että sanotaan, että me emme oikein tiedä, miten tätä tehostamista ja viherryttämistä voitaisiin yhdistää. Tästä asiasta on keskusteltu täällä jo vuosien ajan, mutta tietenkin nämä ristiriitaisuudet pitää esitellä. Ja silloin kun puhutaan maailman kansan ravitsemisesta, niin se ei tietenkään riitä niin kuin viime pari vuotta takaperin kertomuksessa esitettiin, eli että on olemassa vaihtoehtoisiakin ratkaisumalleja. Näitä ei pitäisi missään nimessä tällaisten näyttelyiden yhteydessä unohtaa. Kiitos, edustaja Ferrand. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä en alun perin halunnut puhua tai aikonut puhua, mutta herra Fischlerin sanat saavat minun avaamaan suunnimemme me tunne toisiamme ja minä haluaisin tehdä muutaman kommentin. Tässä halutaan nyt ehkä filosofista keskustelua, mutta jos me haluamme ruokkia planeetan, niin se on ehkä vähän yksinkertaisempaa. Te haluatte siis paremman maailman. Totta kai te voille mistä ehdottaa, arvoisa herra Fischler. Pariisissa ja ehkä muualla Ranskan alueilla läänien, läänien pääkaupungissa, mutta tehän tiedä, että, että viisi, viides päivä marraskuuta on suuri mielenosoituspäivä. Yli 100 miljoonaa ö, maanviljelijä ovat osoittamassa mieltään. He eivät vain enää jaksa. He elävät kriisistä toiseen. Te ehdotatte meille parempaa maailmaa, mutta herra Fischler, te olette nyt vähän... Ö, ulkona tilanteesta. Te ette ehkä tajua, mikä on nykytilanne. Mitä te olette jättäneet meille teidän toimittuanne komissiossa? Te jätitte meille hyvin ultraprotektionistisen maailman, eli maailman, jossa maanviljelijöillä ja maatalouden ihmisillä ei enää ole omaa paikkaa ja sijaa. Minulla olisi teille nyt yksi kysymys. Tehän olette tulleet tänne keskustelemaan, ettekä vain ö, kertomaan meille ainoastaan omista näkemyksistänne. Te olitte komission jäsen, mutta miten te voitte tänä päivänä edustaa tulevaisuutta Milanossa maailmannäyttössä ensi vuonna? Tehän olitte mies, joka vastaa tästä sääntelyn purkamisesta maataloudessa, maataloudessa te, te olette saaneet paljon tuhoa aikaan, paljon pahaa aikaan. Te, te hymyilette, mutta menkää nyt Pariisin katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Ne ei pidä puhua steriilistä pitää hyväksyä se, mitä ihmiset sanovat, mitä valitut edushenkilöt sanovat. Minä en naura, minä mitenkään hyvyydeltä, minua surettaa, minua murehduttaa, kun te komission, entisenä komission jäsenenä ehdottatte meille parempaa maailmaa, kun te itse olette aiheuttaneet sen synkän tilanteen, jossa meidän maanviljelijämme elämät, elävät. Miten te voitte ehdottaa meille hyvää tulevaisuutta, kun te, teidän komission jäsenyyden aikana maatalouspolitiikka koki suuren tappion? ja se epäonnistui totaalisesti. Zgłosiła się pani poseł Helbusz. Pani poseł Helbusz, bardzo proszę. E, edustaja Hybus. Fislo. Kiitos. Herra Fisla, esittelette seitsemän kohtaa, joita haluatte käsitellä. Ne seitsemän kohtaa ovat kaikki hienoja. Ravinnon parantaminen, jätteiden vähentäminen ja niin poispäin ja sitten puhuitte myös maakäytöstä ja maanviljelyn kestävästä kehityksestä. Nyt tässä keskustelussa puhuttiin myös kestävästä kehityksestä, kestävästä kehitystä enemmän kuin kestävästä tehostamisesta. Jos keskitymme pelkästään Eurooppaan, niin tästä jäi oikeastaan pelkästään tehostaminen. Sitä ollaan nähty viime vuosina. Kestävyys on valitettavasti jäänyt matkan varrelle tämä kuitenkaan ei ole eurooppalainen näyttely, vaan maailmannäyttely, jos haluamme kestävää tehostamista ja jos haluamme siitä puhua tässä maailmannäyttelyssä, niin silloin pitää miettiä, missä tässä maailmassa on vielä kapasiteettia kestävälle tehokkuudelle. Ja puhun tässä en pelkästään ympäristöllisestä kestävyydestä, vaan sosiaalisesta kestävyydestä maailmannäyttelyä pitäisi käyttää juuri tämän käsittelemiseksi. Ja maanviljelyllä on tässä, tai maatalolla on tässä oma roolinsa, sillä se yhdistää nämä kaikki näkökulmat. Ja siinä yhdistyy myös tutkimus, sillä maa, maatalous, talouteen yhdistyy kaikki nämä eri aihealueet. Ja tämä Tämä olisi erityisen tärkeää maailmannäyttelyä, sillä ihmiset pystyvät osallistumaan suoraan. Tämä olisi erityisen tärkeä tehtävä maailmannäyttelyssä, että ei pelkästään katsottaisi eurooppalaisesta miten siis maailmannäyttelystä tätä voidaan käsitellä. Ei, siis ei voi olla niin, että Eurooppa ravitsee koko maailman, vaan maailman pitää ravita itsensä. Ja näin voimme päästä elintarvikeriippumattomuuteen. Minun kuvitelmieni tällaista maailmannäyttelystä on todellakin, että otetaan huomioon tai yhdistetään eri alueiden eri tarpeet, eikä katsota pelkästään asioita eurooppalaisesta näkökulmasta. Silloin maailmannäyttelystä voi tulla hedelmällinen ja voimme saada myös uusia ideoita kuin vain tuon idean, että jollakin uudella teknologialla perunoiden tai muiden kasvien ongelmat voidaan ratkaista. Kiitos. Ei ole enempää puheenvuoropyyntöjä sanoi puheenjohtaja, joten nyt voin antaa puheenvuoron herra Fischlerille, jotta hän voi vastata ja kommentoida ja mm, hänelle esitettyjä kysymyksiä ja asioita. Kiitos. Puheenjohtaja, puhun nyt omaa äidinkieltäni, jotta voin vastata kysymyksiin mahdollisimman hyvin. Meillä on enää tässä 10 minuuttia aikaa, joten yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Haluaisin aloittaa sanomalla, että, että ehkä pitäisi selventää hieman asioista, asioita. Minähän korostin, että tieteellisen ohjauskomitean tehtävä ei ole luoda uutta maatalouspolitiikkaa. Me emme ole poliittisia päättäjiä, vaan tämä on teidän työnne yhdessä komission ja neuvoston kanssa. Me ohjauskomiteassa olemme vastuullisia siitä, että maailmannäyttelyn aikana kaikki asiaan kuuluvat aiheet maailmanlaajuisen elintarviketurvallisuuden kohdalla tulevat puhe, puheeksi ja että ne ovat näkyvästi esillä maailmannäyttelyssä. Ja lisäksi meidän tehtävämme on kehittää tutkimusohjelma, joka keskittyy sillä tässä ei ole kyse pelkästään me, meistä eurooppalaisista, vaan myös muista maailman osista, vähintään yhtä suuressa osin. Haluamme keskittyä siihen, että mikä voisi olla Euroopan panostus siihen, että tutkimuksella pääsemme lähemmäksi maailmanlaajuista elintarviketurvallisuutta. Tehän tiedätte kaikki, että ensi vuonna on pää, ratkaiseva vuosi sen suhteen, että syyskuussa YK yleiskokous päättää siitä, mit, minkälaiset olisivat tavoitteet vuosituhattavoitteiden jälkeen. Ensimmäinen, ensimmäisessä vuosituhattavoitteessa oli kyse siitä, että prosentuaalisesti puolitettaisiin nälänhätä tämä tavoite tavo- saavutetaan ja sitten seuraavien vuosikymmenen aikana kyse on siitä, että halutaan poistaa nälänhätä kokonaan. Se on hyvin kunnianhimoinen tavoite ja tästä se osoittaa myös, minkälaisia haasteita meillä on Euroopassa edessämme. Me olemme Milanossa kuitenkin maailman näyttelyssä Siellä 147 maata osallistuu näyttelyyn. Emme voi jokaiselle maalle määrätä, mitä siellä, mitä siellä pidetään esillä tai ei pidetä esille. Tämän maat voivat valita itse, mutta Italian hallituksen kanssa yhdessä, Italiallahan on siellä suurin paviljonki, niin heidän kanssaan yhdessä. Meillä on myös, meillä on myös oma paviljonkimme ja näin voimme myös hoitaa sen, että kaikki tärkeät aiheet pysyvät esillä. Me olemme jo tarkastelleet sitä, mitä kaikenlaisia osanäyttelyitä on jo suunnitteilla ja olemme tehneet konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä aiheita pitäisi vielä lisätä, jotta maailmannäyttelyssä todellakin saadaan tällainen kokonaisvaltainen valikoima aiheita aikaiseksi. Yleisesti keskitymme maailmanlaajuiseen elintarviketurvallisuuteen ja käytämme FAOn määritelmää. FAO määrittelee tämän niin, että Kyse ei ole pelkästään elintarviketurvallisuudesta, vaan elintarvikkeiden laadusta myös. Eli tämä kaikki on kokonaisuus. Toiseksi, jos halutaan maailmanlaajuista elintarviketurvallisuutta, niin on selvää, että maailmanlaisen tuotannon pitää kasvaa, jotta tulevaisuudessa noin 9 miljardia ihmistä voidaan ravita. Eikä jokainen maa ja jokainen manner tässä ö, hoida samanlaista tehtävää. Euroopalla on osittain aivan eri rooli kuin esimerkiksi Aasialla tai Afrikalla tai muilla mantereilla. Viimeisten 70-80 vuoden kokemuksen perusteella, jolloin onnistui toisen maailmansodan jälkeen melko nopeasti jo luoda omavaraisuus. Tämän kokemuksen perusteella tuotannon kasvu on ollut seurausta ennen kaikkea tuottavuuden lisääntymisyydestä eikä siitä, että maa-alueita olisi ollut enemmän käytössä. Nämä, tämä tuottavuuden lisä, lisäys taas on tehty ympäristön kustannuksella. Ja jos nyt puhumme kestävästä tehostamisesta, niin varmasti Euroopassa on monia alueita, joilla kestävyyden kysymys on etusijalla, eli menneisyyden virheiden estäminen on e- e- etusijalla, eikä se, että tuotetaan mahdollisimman paljon. Jos on sellaisia muita alueita maailmassa, joissa voidaan lisätä tuotantoa ilman ympäristöongelmia ja ilman suurta teknologiaa ja ilman näitä huippusatolajikkeita, niin silloin näin voitaisiin tehdä. Esimerkiksi Burkina Fasossa maissin sat, satoarvo on 1000 kiloa hehtaarilta. Eurooppalainen keskiarvo, keskiarvo taas on kahdeksan tonnia hehtaarilta. Eli tätä aihetta pitää käsitellä monelta kannelta, jos haluaa edistyä asiassa. Ja sitten vielä yksittäiset kommentit, joita täällä kuulin. Ensinnäkin sen, siihen kysymyksen vastaaminen, miten tuotantoa voi kasvattaa kestävällä tavalla, eh, tämä vastaus on monialainen. Ei voida sanoa pelkästään, että tarvitsemme parempia viljalajikkeita tai että maito, karjan tuottavuutta pitää lisätä. Ei vaan muillakin tekijöillä on suuri rooli. Ja yksi tutkimuksen painopiste on juuri se, että huolehdimme siitä, että tutkimuksen eri alat toimivat yhteen. Näin saadaan yhdessä parempia ratkaisuja aikaiseksi. Rova Garcia vaati sitä, että elintarvikeketju pitäisi ottaa tarkastelun alaiseksi. Voin sanoa, että tämän olemme tehneetkin. Me olemme myös samaa mieltä tästä. Nimittäin tuotannon askeleissa näemme myös tämän monialaisuuden elintarvikejärjestelmät pitää tuntea paremmin, eikä pelkästään yksittäiset tuotannon vaiheet. Herra Dorfman sanoi, että pitää myös nähdä tämä maailmanlaajuinen näkökulma. Että todellakin se on juuri sitä me myös haluamme. Ei ole niin, että tämä olisi pelkästään Euroopan sisäinen kysymys. Ne tilaisuudet, jotka järjestämme Milanossa, ohjauskomitea aikoo suunnitella niin, että niin kutsutaan koko maailma, ei pelkästään eurooppalaiset edustajat. Haluamme siis keskustella siitä, mikä on kunkin tahon oma panostus ratkaisuun. Tutkimuksesta haluaisin sanoa täys, aivan suoraan, että emme voi toimia niin, että harjoitamme tutkimusta. Ja tämä tutkimus on jonkun sananvallan alaisuudessa, jos tutkimus ei ole vapaata, sillä ei voida saavuttaa mitään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tutkimuksella ja kehityksellä olisi yhteiskunnallista tehtävää. Totta kai niillä on yhteiskunnallinen tehtävä, mutta tutkimus pitää sallia, sillä pitää sallia tilaa. Tämä on aivan eri kysymys kuin, että mitä tehdään tutkimuksen tuloksilla. Tämä taas on poliittinen kysymys ja poliittiset päättäjät joutuvat siitä tekemään sitten ratkaisunsa. Eli ei voida sanoa, että, että jos emme halua jotain tiettyjä tuloksia, niin kiellämme tietyn alan tutkimuksen. Ei. Me toivomme, että käytäisiin keskustelua myös tutkimuksen etiikasta. Se olisi hyvin hyödyllistä. Näin Tässä kuuntelin myös brittikollegan kommentteja noista e, eri kasvituholaisten ratkaisumahdollisuuksista. Nämäkin näin samassa valossa kuin mitä juuri sanoin. Mitä sitten taas tulee markkinoiden heilahteluihin, niin tämä on osa tutkimusta juuri siitä syystä, että tällä hetkellä ei ole selvyyttä siitä, Ovatko laskevat hinnat vai nousevat hinnat suurempi ongelma? Eli voitte katsoa, voitte katsoa esimerkiksi OECD tai FAOn tai muiden kansainvälisten järjestöjen tutkimuksia. Niistä huomaatte, että ennen talouskriisiä, ennen vuotta 2008, todettiin eh, aina, että maailman nälänhädän syynä ovat laskevat hinnat. Ja sitten myöhemmin sanottiin, että maailman eh, nälänhädän syynä ovat nousevat hinnat. Tämä osoittaa, että eh, tämä aihealue on kyllä monimutkaisempi kuin mitä oletetaan. Ja juuri tämän monimutkaisuuden kanssa meidän pitää yrittää elää. Ja ystäväni Bacharin sanomaa metsäkadosta tai, ja myös metsi, eh, uudelleen metsittämisestä, siitä olen aivan samaa mieltä. Kyse ei ole siitä, että metsitämme parhaat maanviljelyalat. Ei, vaan maailmassa on monia alueita, joissa uudelleen metsitys johtaisi hyvin myönteisiin seurauksiin. Esimerkiksi Sahelin aavikon alueella aavikoituminen laajenee ja laajenee. Aavikoituminen voidaan pysäyttää pelkästään metsittämisellä. Metsittämisellä on siellä hyvin tärkeä tehtävä. Ja sitten nämä toisessa maailmankolkissa on ma- sademetsiä ja muita metsiä hakattu. Ja näillä hakkuualueilla ja sitten ei kuitenkaan harjoiteta maanviljelyä. Eli metsittäminen voi olla ratkaisu ilmastonmuutokseen tai yksi ratkaisu. Se, mitä, mihin emme yllä, niin emme kyllä pysty kaikkia ristiriitaisuuksia maatalouspolitiikassa – meidän pitäisi itse asiassa ottaa tavoitteeksi jotakin muuta. Nimittäin ensinnäkin meidän pitäisi parantaa tiedon määrää ja laatua. Se auttaa siinä, että löydämme oikeat vastaukset eri kysymyksiin, jotka saattavat olla ristiriitaisiakin. Toiseksi meidän pitää keskustella avoimesti ja ilman ähm, ilman äm, ähm, äh, ilman kaikenlaisia äh, ennakkoasenteita, jos maailman näyttelystä halutaan menestys, niin silloin avoin keskustelu on erittäin tärkeää. Ehkä tässä ilmaisin itseni hieman epäselvästi, mutta minä en kyllä mielestäni ole vaatinut, että tässä yhteydessä pitäisi käydä filosofista keskustelua. Me käymme hyvin konkreettista ja käytännöllistä keskustelua tämän asian suhteen. Minä olen tämän tieteellisen ohjauskomitean puheenjohtaja, mutta jos te oletatte, että minä komission jäsenenä aikoinani olisin purkanut sääntelyä, niin silloin ette ole kyllä ymmärtänyt politiikkaani tai ö, ette ole edes seurannut sitä tarpeeksi. Sen sanon kyllä selkeästi. Ja nyt kun vaadimme elintarviketurvaa, niin totta kai se on hyvin kunnianhimoinen tehtävä, mutta siihen on ryhtyä. Kiitos. Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący. Suuret kiitokset. Nyt meillä on varmasti jatkossakin Meillä on varmasti jatkossa mahdollisuus vierailla, toivottavasti vierailla tuolla maailmannäyttelyssä ensi vuonna. Ja meidän valiokuntamme tulee sitoutumaan tiukasti tämän maailmannäyttelyn sen tavalla tai toisella. Haluan vielä kerran kiittää Franz Fischleria. Ja jos sopii, minä tässä olen nyt pari kertaa jo maininnut siitä, kuinka te, mitä te teitte, kuinka te olitte komission jäsenenä Komission jäsen Barnion on puhunut myös aluekehitysasioista ja siitä, kuinka ne liittyvät tiukasti maatalouspolitiikkaan. Meidän pitää nyt vähän kaivaa muistiamme ja miettiä, mitä kaikkea on käytettävissä, jotta löytäisimme oikeat ratkaisuvaihtoehdot maatalouspolitiikallemme. Vielä kerran mm, kiitos Fischlerille ja nyt pidetään viiden minuutin tekninen tauko, jotta voimme vastaanottaa meidän vieraamme seuraavaan istuslistan kohtaan kuulemisesta. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo przejść do drugiej części. Hyvät kollegat, nyt aloitamme iltapäivän kokouksen toisen osion. Minulle on erittäin miellyttävää avata tämä kuuleminen aiheesta uusi EU-metrastrategia. Se on tekijä, joka tulee meitä auttamaan meidän omassa oma-aloitteissa mietinnössä, josta vastaa edustaja Köstinger. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teille, että komissio on tehnyt, laatinut tiedotteen viime vuoden syyskuussa. Ain tähän mennessä emme ole voineet perehtyä siihen riittävän tarkasti, koska se osui aika lailla Eurooppa-vaalien valmisteluihin ja koko vaalikampanja osui samaan aikaan. Eli tässä nyt ollaan vähän myöhässä käsittelemässä tätä aihetta, mutta ei se haittaa, koska aihe on yhä ajankohtainen ja arvokas. Ensinnäkin me kuulemme rouva Köstingerin avauspuheenvuoron mietinnön esittelijänä. Komission edustaja tulee myös puhumaan meille tästä strategiasta, mutta ensiksi annan puheenvuoron edustaja Köstingerille. Ja sen jälkeen meillä on esitykset, joita tervehdin kaikkia lämpimästi Edustaja Köstingerin avauspuheenvuoron jälkeen esittelen teille vierailevat luennoitsijat. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin voin puhua lyhyesti, sillä tänä iltapäivän on tarkoitus kuunnella asiantuntijoita. Tämä on siis syy, miksi pidämme tämän kokouksen että voimme kaikki yhdessä keskustella metsästrategiasta ja että te voitte vastata kollegoiden kysymyksiin metsästrategiasta. Me jo syyskuun lopussa kävimme komission kanssa uuden, uudessa parlamentissa keskustelun tästä ja tämä aihe nyt on hieman myöhässä. Neuvostohan on jo antanut kantansa tästä metsästrategiasta ja tänään on ennen kaikkea kyse siitä, että MEPit saavat tietoa metsän talouden toimijoilta ja myös tieteelliseltä, tieteelliseltä puolelta. Mehän voimme näin nähdä, mikä metsän rooli on EUn taloudessa, mutta myös ympäristön suojelussa. Metsä on myös takuu työpaikoille, ennen kaikkea maaseutualueilla. Ja metsästä saadaan myös paljon etua uusiutuvien energialähteiden alalla. Me valiokuntana ja myös Euroopan parlamenttina meidän pitäisi tästä syystä saada aikaiseksi kunnianhimoinen metsästrategia ja kantaa vastuuta. Kiitos kaikille vieraillemme, että olette tulleet tänne ja nyt odotan innolla teidän alustuksianne. Zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do pierwszej części, pierwszego tematu. Kiitos paljon edustaja Köstinger. Nyt siirrymme ensimmäiseen aiheeseen. Meillä on ensinnä herra Harald Mauserin esitys. Hän edustaa Euroopan metsäinstituuttia. Sen jälkeen herra Hakkarainen Suomesta, MTKsta. Toivotan teidät tervetulleiksi ja, tervetulleeksi ja pyydän teitä nyt käyttämään teille varattua aikaa esityksiin. Olkaa hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää valiokuntaa siitä, että olette järjestäneet tämän kuulemistilaisuuden. Strategia on yksi, joka liittyy läheisesti 2020 strategiaan ja metsätalouden panokseen siinä. Me tarjoamme alan taloudelliseen merkityksen tietoa. Tässä on vuoden 2011 lukuja tarjolla, mutta tästä puuttuu tärkeitä tietoja. Ne liittyvät 16 miljoonaan metsän omistajaan ja bioenergia, teollisuuden ja palvelu alan omistuksiin ja biotekstiili ja biokemikaali alan tiedot, ne eivät löydy tästä. Nämä tärkeät tiedot puuttuvat ja tästäpä syystä onkin todennäköistä, että suuressa määrin tässä todellakin ali arvioidaan alan merkitystä. Olisi hienoa, jos täytäntöönpanovaiheessa tämä puute korjattaisiin ja huomioitaisiin myöskin tämä taloudellinen aspekti. Tässä voidaan, tältä pohjalta voidaan arvioida myöskin alan merkitystä Euroopan unionille. Tässä näette viiden teollisuuden alan vertailutaulukon. Eniten yrityksen löytyy juuri metsäteollisuuden puolelta kolmanneksi eniten työpaikkoja siellä on tarjolla. Ja tässä ollaan lähes yhtä suuria kuin ajoneuvoteollisuus ja suurempi kuin kemian teollisuus. Kun puhutaan työllisyydestä, niin voidaan sanoa, että kyse on sydämen yhdestä kammiosta. Meillä on teollisuuden näkökulmasta katsottuna mahdollisuus päästä vielä tärkeämpään asemaan. Strategian täytäntöönpanon yhteydessä täytyy ottaa huomioon tämä vaikuttava merkitys ja ottaa teollisuuden kannalta keskeisempiä toimenpiteitä käyttöön. Kuka hyötyy alasta? Metsänhoito, hakkuu ja maaseutu sitä kautta työpaikkoja luodaan ja hyvinvointia luodaan. Oikeastaan minkälaista muuta teollisuuden haaraa ei olekaan, joka tällaisia mahdollisuuksia tarjoaa, mutta mitä muuhun alaan tulee, niin nämä tehtaat ovat lähellä kaupunkeja tai kaupunkialueita. Rakennus palvelut huonekaluteollisuus, painotuotteet, näihin liittyvät työpaikat on luotu oikeastaan kaupunkialueille. Ma- metsäsektorilla on keskeinen merkitys ja toimintamahdollisuus kaupungeissa ja maaseutualueilla, mutta tärkeää dataa vielä puuttuu. Juuri kaupunkialueella merkitys kasvaa edelleen ja tässä yhteydessä tarvitaan muutakin kuin maatalouspolitiikkaa, kuten strategiassakin todetaan. Tähän mennessä käsitellyt tiedot liittyvät menneisyyteen, mutta melkoisia muutoksia tapahtuu paraikaa. Unionin kyseinen ala on ikään kuin luovan tuhon vaiheessa – Tämä tarkoittaa sitä, että tietyt taloudelliset toimet vähenevät, mutta samaan aikaan uusia tekniikoita, uusia tuotteita ja palveluita ja yritysmalleja kehitetään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tulevana kahtena vuosikymmenenä tämä ala tulee muuttumaan enemmän kuin viimeisten vuosikymmenten aikana. Se tulee olemaan monimuotoisempi, se tarjoaa enemmän lisäarvoa tarjoavia tuotteita, palveluiden taloudellinen merkitys kasvaa entisestään ja alasta tulee integroituneempi, eli se liittyy läheisemmin muihin aloihin. Mutta monet näistä muutoksista, niitä ei ole huomioitu tutkimushankkeissa ja poliittisessa päätöksenteossa. Me voisimme tukea alaa, jotta siitä olisi enemmän hyötyä Euroopalle tulevaisuutta silmällä pitäen, mutta se edellyttää, että me ymmärrämme, minkälaisia muutoksia on tapahtunut ja tapahtumaisillaan ja miten ne vaikuttavat tulevaisuuteen. Ala vaikuttaa läheisesti siihen, miten olemassa olevia varoja voidaan käyttää oikeastaan puu- ja puutavaroiden ja tuotteiden käyttäjät ovat riippuvaisia puuraaka-aineista. Mutta Euroopassa kuitenkin meidän toimintamallimme poikkeaa muiden maiden toimintaan ja alueiden toimintaan. Mutta tietenkin kuitenkin me olemme kaikkialla hakemassa tietynlaisia synergioina. Tämä tarkoittaa sitä, että hakutoimet voivat vaikuttaa talouteen ja myöskin työllisyyteen ja työllisyystilanteeseen, mutta vain harvoissa tutkimuksissa on arvioitu sitä, miten, minkälaisia vaikutuksia työllisyyteen olisi, jos hakkuita rajoitettaisiin. Jos esimerkiksi katsotaan Itävallan suuntaan, niin me olemme tutkineet asiaa ja laatineet joitakin skenaarioita. Eli jos 10 prosenttia viljelykäytöstä poistettaisiin, Tutkimuksen mukaan se tarkoittaisi sitä, että että noin 6-31 prosenttia työvoimasta häviäisi lisäarvoa tarjoavasta äh, ketjusta. Tämä korostaa juuri sitä, että metsän hallinto ja teollisuuden välinen yhteys on läheinen ja korostaa, että minkälainen merkitys on sillä, jos äh, metsänhoitopuolella ei päästä enää eteenpäin. Uusia metsää- ja puupohjaisia tuotteita tullaan tarjoamaan ja ne tarjoavat myöskin biotaloudelle mahdollisuuden ja sitä kautta uusia poliittisia toimintamahdollisuuksia, talouskasvua, työllisyyttä, mutta Tämä ei onnistu ainoastaan markkinavoimien ansiosta, vaan se edellyttää kansallisen ja eurooppalaisen tason poliittisia päätöksiä. Ja tässä yhteydessä tarvitaan biologisen monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen ja ekosysteemipalveluihin liittyviä virikkeitä, koska me tarvitsemme kestävyyttä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tässä pitäisi jättää huomioitta metsäpohjainen sektori kun lähdetään luomaan vähähiilistä taloutta. Lopuksi kolme päätelmää, joka liittyy metsästrategian täytäntöönpanoon. Ensinnäkin silloin, kun päätetään jossain alalla jostakin asioista, niin täytyy katsoa, minkälaisia vaikutteita silloin muihin aloihin. Tämä ei liity vain ainoastaan metsiin ja siihen, millä tavalla ne vaikuttavat palveluihin ja tuotteisiin. Tämä vaikuttaa myöskin työllisyyteen ja talouteen koko metsäalalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme enemmän tietoa siitä, mikä on metsäekosysteemi ja minkälla, millä tavalla ihmiset vaikuttavat tilanteeseen. Meidän täytyy ymmärtää myöskin taloudelliset, sosiaaliset vaikutukset, joita ei ole vielä huomioitu laisinkaan. Ja meidän täytyy tietää myöskin enemmän siitä, minkälaisia vaikutuksia nykyisillä muutoksilla on. Lisäksi meidän täytyy katsoa, miten voimme houkutella alalle älykkäitä investointeja. Ja meidän pitäisi rohkaista ihmisiä investoimaan tälle alalla. Erityisesti nuorten metsänomistajien pitäisi panostaa metsänhoitotoimintaan ja innovointiin ylipäätään. Ja erityisesti pitäisi innoittaa investoijia tarjoamaan varoja alalle, jotta se voisi hyödyntää oman toimintamahdollisuudensa tiellä kohti kestävää biotaloutta. Lisäksi me tarvitsemme metsätalouden uudistuksen, jotta ala voisi olla kilpailukykyisempi maailman markkinoilla. Ala on hyvin monimuotoinen ja koska aiheeseen liittyy niin monia yksittäisiä seikkoja, niin tällä hetkellä Euroopan unionin tutkimusohjelmissa tilanne on hyvin hajanainen. Horisontti 2020 yhteydessä voitaisiin yrittää saada kaikki nämä alakohtaiset kysymykset yhden katon alle. Ensi viikolla 13. päivää täällä parlamentissa järjestetään tapahtuma, joka liittyy metsän ja biotalouden tulevaisuuteen. Tässä yhteydessä saaneen kutsua teidät sinne. Näin voitte oppia enemmän rakenteellisista muutoksista, joita tapahtuu Euroopan unionin metsäalalla. Kiitoksia. Kiitos paljon. Haluan antaa, haluan antaa puheenvuoron seuraavaksi herra Juha Hakkaraiselle Suomesta. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Kiitos tästä hienosta tilaisuudesta puhua Euroopan parlamentissa EUn metsästrategiasta ja metsäteollisuudesta ja työpaikoista. Ensinnäkin haluaisin huomauttaa, että metsänomistajat Suomessa, kuten kai koko maailmassa, ovat tyytyväisiä strategiaan ja olemme tyytyväisiä tähän avoimeen strategian suunnitteluun prosessiin komission ja jäsenvaltioiden sidosryhmien kanssa. Ensiksi halusin mainita, että kun puhumme metsäteollisuudesta ja työpaikoista, niin Euroopassa meillä on valtava määrä kestäviä uusiutuvia luonnonvaroja koko Euroopassa nämä luonnonvarat kasvavat lisäksi koko ajan. Viimeisten kymmenen vuoden aikana metsän kasvu oli 2,5 miljardia kuutiometriä ja se vastaa koko Suomen puuvaroja. Tästä vuotuisesta metsän kasvusta vain noin 60 prosenttia käytetään ja myös raakapuun käyttö on ollut aika vakaata. Eli itse asiassa kestäviä hakkuita voitaisiin lisätä sadalla miljoonalla kuutiometrillä vuodessa, eli meillä on kestäviä luonnonvaroja olemassa. Tämä talousennuste, jonka komissio julkaisi eilen, niin siinähän oli kyse koko vuoden talouskasvusta ja nyt vaikuttaa siltä, että talouskasvu on koko vuoden päähaaste. Me tarvitsemme talouskasvua ja me tarvitsemme hyvinvointia. Komission puheenjohtaja herra Juncker mainitsi, että maaseudun kehittämisessä Painopisteen pitäisi olla työpaikkojen luomisessa ja sellaisissa sijoituksissa, jotka luovat kasvua. Ja metsätaloudella voi olla tässä päärooli tulevaisuuden biotaloudessa, mutta pitää pitää mielessä, että vain kilpailukykyinen ja vahva EUn metsätalous, joka houkuttelee sijoituksia ja innovaatioita, voi tuottaa taloudellista hyvinvointia. Eli tämä ei ole mitenkään itsestään selvää eikä se tapahdu noin vain. Suuri haaste EU:ssa on se, että on paljon lainsäädäntöä, joka, jotka liittyvät metsänhoitoon, biodiversiteetti, ilmastonmuutos ja niin poispäin. Nämä, ovat, nämä kaikki vaikuttavat metsäpolitiikan päätöksentekoon ja nyt tämä uusi EUn metsästrategia antaa erinomaisen lähtökohdan parantaa politiikan koordinaatiota ja johdonmukaisuutta EU:ssa. Näitä EU lainsäädäntöjä on, eri, on valtavasti biodiversiteetti, laittomat hakkuut, lintudirektiivi, biomassa ja niin edelleen. Nyt toivottavasti meillä on tehokas väline käsissämme koordinoinnin ja koherenssin parantamiseksi. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, tämä uusi metsästrategia voi antaa hyviä välineitä meille tulevaisuuden hyvinvoinnin lisäämiseksi, kuten herra Mauser mainitsi, metsä ja metsäperäinen teollisuus työllistää noin neljä miljoonaa ihmistä ennen kaikkea maaseutualueilla, ja se tuottaa puu- ja muita tuotteita, joiden arvo on 500 miljardia euroa vuodessa, ja tämä kattaa noin 8 prosenttia EUn tuotannosta tulevasta BKTstä. Ja lisäksi on, meillä on miljoonia yksityisiä metsänomistajia, jotka myös tuottavat puotuutteita ja jotka myös luovat tätä hyvinvointia. Metsänomistajien näkökulmasta uusiutuvat luonnonvarat ja niihin perustuvat ratkaisut varmasti tulevat kasvamaan tulevaisuudessa huomattavasti. Ja lisäksi jos käytetään enemmän puuta, sillä on monia positiivisia vaikutuksia EUn talouteen. Metsäperäisessä talo- teollisuudessa nimittäin käytetään ennen kaikkea kotimaista materiaalia ja näin voidaan vähentää EUn riippuvuutta tuodusta raaka-aineesta. Eli on tärkeää, että, että tällaista tuotantoa on, sillä tässä käytetään todellakin kotimaista raaka-ainetta suurimmaksi osaksi. Kuitenkin, jos haluamme käyttää näitä luonnonvaroja, jos haluamme käyttää metsää ja puitamme tällaisen tulevan talouskasvun ja biotalouden luomiseksi, niin se vaatii poliittista tahtoa ja, ja poliittista avoimuutta EUn poliittisilta päättäjiltä. Mitä EUn metsästrategia olisi ilman suoraa ja rehellistä täytäntöpanoa? Silloin se olisi vain pala paperia. Ja kun puhumme tästä strategiasta ja strategian panost, panoksesta talou, talous, talouden kasvuun, niin silloin pitää puhua juuri täytäntöönpanosta. Eli meidän pitää todellakin nyt keskittyä toimenpiteisiin, jotka luovat taloutta ja työpaikkoja ja hyvinvointia maaseutualueilla. Komissiossa tällä hetkellä juuri suunnitellaan tätä monivuotista täytäntöönpanosuunnitelmaa ja on keskeistä, että tässä täytäntöönpanosuunnitelmassa on todellisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat niin, että Voimme käyttää metsää talouskasvun lisäämiseksi ja tätä kautta voimme tukea tätä metsäperäistä biotaloutta koko EU:ssa. On keskeistä taata, että politiikka ja lainsäädäntö ei ainakaan vaikuta negatiivisesti kilpailukykyyn. Ei siis pitäisi lisätä kustannuksia tai byrokratiaa. Kun puhumme EUn metsästrategiasta ja työpaikoista, ja teollisuudesta ja talouden näkökulmista, niin pitää kyllä esittää seuraavat kysymykset. Tarvitsemmeko EU-sääntelyä eri puukäytön sääntelyksi? Tarvitsemmeko lisää sääntelyä biodiversiteetin suhteen? Tietysti nämä kaikki nämä kaikki kysymykset, ilmastonmuutos ja metsien rooli ilmastonmuutoksessa, tietysti ne ovat hyvin tärkeitä ja meidän pitää myös huolehtia näistä arvoista, mutta kun puhumme työpaikoista ja teollisuudesta, niin pitää kysyä, tarvitsemmeko biodi- lisää sääntelyä biodiversiteetin alalla, tarvitsemmeko kestävän metsänhoidon kriteerejä EU EU-tuotannossa, jos emme voi saada tällaisia sääntöjä myös kolmansille maille. Minun näkökulmastani ja metsänomistajien näkökulmasta EU, EU voisi lisätä metsätalouden roolia talouskasvussa, työllisyydessä ja sijoituksissa. Tämän tekemiseksi meidän pitää lisätä puun käyttöä. Itse asiassa voisimme tota, toteuttaa kaikkia samoja toimia kuin öljyn e, käytön edistämisessä. Nyt, nyt meillä on siis mahdollisuus tarjota tällainen uusi mahdollisuus Euroopassa. Kiitos puheenjohtaja. po tych dwóch wystąpieniach przewidziana jest tura Näiden kahden esityksen jälkeen meillä on kysymysvastauskierros nyt tässä alkamassa. Ja sen jälkeen kuulemme kaksi seuraavaa esitystä. yhden esityksen. No niin, nyt, nyt te voitte esittää kysymyksiä, jotka liittyvät näihin kahteen kuultuun esitykseen ja siihen kytkeytyvään tematiikkaan. Rouva Köstinger aloittaa tämän keskustelun puheen kierroksen ja sen jälkeen kuka haluaa, niin saa käyttää puheenvuoron. Meillä on myös toinen osio tänä iltapäivänä, jossa käsitellään muita teemoja. Ja silloinkin voi esittää kysymyksiä ja odottaa vastauksia. Paljon kiitoksia. Oli hienoa, että kollega Mauser viittasi siihen, että metsäala on jotain, joka on houkutteleva myöskin nuorison suuntaan. Joten kysyisinkin, että minkälaisia aloitteita löytyy kansalliselta tasolta, jotta nuori sukupolvi saisi kannustimia käyttöönsä. Esimerkiksi Itävallan suhteen tiedän, että tähän on linkitetty perus- ja jatkokoulutus ja tukitoimenpiteitä. Ja minua kiinnostaisi, koska kyse on alasta, joka luo paljon työpaikkoja, niin onko olemassa lukuja sen suhteen, missä määrin näiden vihreiden työpaikkojen määrää voidaan ikään kuin ennakoida? Se kiinnostaisi minua, sillä tämä on tärkeä seikka, joka pitäisi jatkossakin huomioida, erityisesti silloin, kun työpaikkaa halutaan luoda maaseutualueilla kaikki alueet, jotka ovat vähänkään kauempana keskuksista, niin ke- joutuvat taistelemaan maaltapaon takia kanssa ja minä uskon, että metsätalous voi tässä suhteessa tarjota jonkinlaisia vastauksia. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Eriksson. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä monesta puhujien kommenteista tässä e- komission metsästrategia-asiakirjassa on monia hyvin mielenkiintoisia ideoita, ja joitakin voitaisiin vielä hieman syventääkin. Yksi kaikkien muiden ylitse menevä kysymys on se, että kun katsotaan metsätaloutta ja teollisuutta Euroopassa, se on muutoksen Koreassa teollisuus muuttuu. Meillä, äh, me, meillä on esimerkiksi uusia tekstiilituotteita ja sitten taas paperimarkkinat pienenevät. Ähm, niiden osuus teollisuuden volyymista pienenee. Energiakäyttö taas kasvaa. Puuta voidaan käyttää tulevaisuudessa monissa eri energiamuodoissa. Ja luulenpa, että on hieman epävarmuutta sen suhteen, mikä tässä on tavoitteena. Meillä Pohjois-Euroopassa, Suomessa ja Ruotsissa metsä on tärkeä osa teollisuuttamme. Sitten taas toisissa Euroopan osissa on metsäkatoa. Jos katsomme esimerkiksi Kreikkaa, niin jo 2000 vuotta sitten suuri osa metsästä hakattiin. Tulevaisuudessa, jos ollaan positiivisia metsätalouden suhteen, niin ehkä voitaisiin lisätä metsäalueita. Ja näin voitaisiin luoda myös lisää työpaikkoja ja hyvinvointia. Ja näin voidaan siis lisätä ö, metsä, metsätaloutta. Onko tämä herra Mauserin ja herra Hakkaraisen mielipide? Wasu. Kiitos. Edustaja Luazu. Kiitos puheenjohtaja. Eurooppalaiset metsät ja aivan erityisesti Ranskan metsät ovat todellisen verenhukan kourissa. Meidän pitää ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta se loppuisi. Kiina on yhden vuoden aikana kaksinkertaistanut tuontiaan EU-sta ainoastaan jo pelkästään vuonna 2013 miljoona kuutiometriä tuli Kiinasta, Kiinaan, mutta tässähän on paljon voitettavana, jos me ajattelemme kaikkea muuta koska hyvin paljon myöskin viedään lähidän alueelta puuta, joka käytetään raaka-aineena huonekaluteollisuudessa. Tämä koskettaa kaiken kaikkiaan 500 000 työpaikkaa Euroopassa, jos ei mitään tehdä nopeasti. Se on aika skandaalimaista, että EU on ainut maailman valta, maailman mahti, joka on ryhtynyt toimenpiteisiin tässä tilanteessa. Se on aika aseeton Venäjä, Kanada, Yhdysvallat, myös jotkut Afrikan maatkin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 useampaan otteeseen muun muassa siitä, että puunjalostus on lähes yhtä tärkeä ala kuin autoteollisuus. Puhutteko siis kokonaisarvosta, liikevaihdosta, kun teitte tämän vertailun, vai mitä te ajoitte tällä takaa, ja mitä tässä arvossa on sisällytettynä? Kiitos, edustaja Eurooppa. Ačiū pirmininkė. E, iš tikrųjų buvo... Kiitos puheenjohtaja. Oli hienoa kuulla, että yritetään löytää kompromissi ja tämä on hyvä esimerkki, sillä kompromissi tarkoittaa sitä, että yleensä on hyvä, hyvä mahdollisuus päästä toivottuihin tuloksiin. Tämä EUn metsästrategia keskittyy kestävään metsänhoitoon. Liettuassa kuitenkin kestävään metsänhoitoon voidaan tehdä vain, jos ammattijärjestöt ja osuuskunnat sopivat tästä. Meidän pitää koska tämä tehtävän tämän ammattikunnan käsiin, jos siis haluamme tukea metsätaloutta, niin pitäisi tukea yksityisiä, yksityisien metsänomistajien liittoja. Meidän pitäisi lisäksi tukea erillisiä, yrity, äh, eri, erillisiä yksittäisiä metsätalouden aloja. Tässä keskustelussa on tullut esille sellainen idea, että metsätalous voitaisiin uudistaa samalla tavalla kuin maatalous. Maataloudella on tietyt tehtävät ja sillä on tärkeää myös, tärkeä tehtävä myös sosiaalisessa mielessä ja virkistysalueena. Toisaalta sitten yhä vähemmän ihmisiä työskentelee metsätaloudessa, ala siis pienenee. Bardzo dziękuję pani poseł McIntyre. Thank you, Mr. Chairman. It was very... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Nämä olivat mielenkiintoisia alustuksia. Ja haluaisinkin nyt puhua siitä, minkälainen vaikutus ympäristölainsäädännöllä on metsäteollisuuteen. Näinä parlamentaarikon aikoina olin oppinut tästä, että aina saattaa syntyä jotain, mitä ei ole haluttu. Eli hyvät aikeet ovat olleet mielessä, mutta tulokset ovat olleet päinvastaiset. Ja mielestäni on tärkeää jakaa hyviä käytänteitä ja rohkaista kestävyyteen, mutta välttämättä tämä ei liity sääntelyyn ja integroimiseen. Otetaanpa esimerkki, yksi esimerkki, joka liittyy Habitat-direktiiviin. Meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa metsäalan äh, äh, hallintoon ei puututa habitatin kautta, eli on tiettyjä lajeja, jotka on suojeltu. Ja nyt ei olla halukkaita toimimaan, koska se saattaa johtaa rikosoikeudelliseen seuraamuksiin. Eli kyse on siitä, että nyt on syntynyt jotain tuloksia, joita ei ole ajettu takaa laisinkaan. Muitakin esimerkkejä löytyy ja nyt kysyisinkin teiltä, mitä mieltä te olette mieltä näistä erinäisistä ympäristövaatimuksista? Dziękuję pan Federli. Edustaja Federli. Uh, thank you so much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on tässä iso aihe pöydällä. Minähän tulen Ruotsista ja tämä metsätalous on tärkeä osa metsäta- teollisuuttamme ja työpaikkoja. Meillä on nyt yhteinen EUn metsästrategia, monia haasteita on edessä kollega tässä sanoi, että haluammeko metsän suojelua vai enemmän tuotantoa, ovatko nämä vastakohtia vai voivatko ne tukea toisiaan. Ja lisäksi kysymys on myös luonnon monimuotoisuudesta. Kollega McIntyre hän esitti myös tästä kysymyksen, onko mahdollista, että metsä, jota hoidetaan hyvin, mahdollisesti on ö, luonnon monimuotoisuuden kannalta parempi kuin luonnonmetsä. Me puhumme tästä vihreästä kullosta Ruotsissa, jota ei ole vielä täysin löydetty. Kun haluamme korvata fossiiliset polttoaineet, niin voimme käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita, esimerkiksi mäntyöljyä ja voimme myös korvata paljon muovin käyttöä puutuotteilla. Metsässä saadaan paljon tuotteita ja lisäksi metsän suhteen on paljon eroja Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä. Me siis näemme, että paljon kysymyksiä on pöydällä ja meidän pitää olla hyvin varovaisia sanamuotojen kanssa. Esimerkiksi metsäkato, deforestation, voi tarkoittaa joissakin maassa sitä, että, että todellakin hakata, että siellä hakataan metsiä taas. Ruotsissa ja Suomessa tar- tilanne on päinvastainen. Meillä on enemmän metsää kuin 50-60 vuotta sitten. Pitäisi olla yhteisiä sääntöjä siitä, miten metsää hoidetaan. Tai, mutta mutta metsissä on kuitenkin niin paljon eriä, että, että ei voida luoda yhteisiä sääntöjä metsänhoidosta, jotka pätevät kaikkien, kaikkiin maihin. Nyt olisi hienoa, jos parlamentti loisi kannan metsästrategiaan, joka parantaisi tuotantoa, parantaisi taloutta ja lisäisi työpaikkoja. Se olisi oikea tapa hoitaa metsätaloutta sillä ilmastonmuutoksen ja tekstiiliteo, tekstiiliteollisuuden ja polttoaineteollisuudenkin kannalta metsässä on paljon mahdollisuuksia. Meillä on eri näkökulmia sen mukaan, mistä maasta me olemme, mikä, mikä on meidän puolemme, näemmekö metsän vain virkistysalueena vai voiko metsä olla virkistysalue ja samalla myös talous, taloudellinen tekijä. Kiitos.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 Kiitokset näistä esityksistä, mutta yleisesti ottaen voin sanoa, että kyllä tässä nyt oli tällainen pohjoinen painotus nähtävissä. Mehän puhumme eurooppalaisesta metsästrategiasta, joten täytyy muistaa, että eteläisessä Euroopassa tarvitaan muita strategioita kuin Ruotsissa tai esimerkiksi Saksassa. Ette vastanneet tähän. Ehkä muissa esityksissä vielä palaamme näihin kysymyksiin, tai sitten meillä pitäisi olla pohjoiseurooppalainen ja etelä-eurooppalainen metsä strategia. Näitä on ilmeisesti muuten vaikea yhdistää. No, kollega McIntyre totesi, että tämä antoi ymmärtää, että metsätaloutta haittaa juuri lainsäädäntö, no, kaikkea muuta. Metsätalous ei liity vain ja ainoastaan puun käyttöön, vaan moniin muihinkin asioihin, jotka täytyy huomioida. Ja sitten kun puhutaan eurooppalaisesta biologisesta monimuotoisuudesta siihen liittyvästä strategiasta, niin se tarkoittaa sitä, että vähintään 5 prosenttia metsätalousmaasta pitää erottaa tästä intensiivistä käytöstä, joten on olemassa ongelmia, jotka täytyy ratkaista, joten olen aika lailla yllättynyt, että kollega Hakkarainen sanoi, että politiikan ei pitäisi puuttua tilanteeseen laisinkaan, ja oikeastaan tilanne on hallussa, meillä ei ole mitään ongelmia, mutta minä tiedän, että myöskin niillä aloilla, joilla metsää käytetään liikaakin, tai hyvin teknisesti käytetään näitä metsäaloja hyödyksi, niin kyllä nämä ovat aiheuttaneet ongelmia. Tietenkin tässä ollaan keskitetty, keskitytty lä- lähinnä näihin taloudellisiin asioihin, mikä on tietenkin tärkeä asia, mutta minun mielestäni olisi väärin, jos muut asiat jätettäisiin kokonaan huomiotta. Ja, Kiitos edustaja Müller. Me olemme puhuneet täällä työpaikoista ja teollisuudesta, mutta meillä ei ole mitään konkreettista kommenttia siitä, oletteko sitä mieltä, että metsästrategia on oikeanlainen. Haluaisin teiltä molemmilta konkreettisemman vastauksen siihen, missä ovat ongelmat tässä metsästrategiassa, kun tarkastelemme nykytilannetta, niin me tiedämme, että metsää kasvaa enemmän kuin mitä me käytämme. Ja meidän pitää myös vakuuttaa yksityiset metsänomistajat siitä, että he äh, hakkauttavat metsiään, jotta puut saadaan teollisuuden käyttöön. Ja sitten puhuimme uusista tuotteista ja palveluista. Meidän pitää äh, tukea niiden suhteen uusien työpaikkojen luomista ja tässä olisi ehkä kyse siitä, että pitäisi luoda uusia kumppanuuksia yksityisten metsänomistajien kanssa, mutta saattaa olla jopa tärkeämpää, että emme vaadi pakollisia metsänhoitosuunnitelmia. Niiden pitäisi olla vapaaehtoisia niin, että metsänomistajat voidaan vakuuttaa siitä, että he voivat käyttää intensiivisesti luonnonvaroja ja voivat kestävällä tavalla varmistaa nämä varat. Bardzo dziękuję. Wykorzystaliśmy wypowiedzi zainteresowanych. Kiitos. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron meidän alan asiantuntijoillemme, jotta he voivat ottaa kantaa siihen, mitä ovat kuulleet. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvät valiokunnan jäsenet. Kiitos näistä kysymyksistä ja kommenteista, jotka olivat hyvin tärkeitä. Kysyttiin metsäteollisuudesta ja metsäteollisuuden muutoksesta. Kyllä, tulevaisuudessa metsäteollisuus on erilainen kuin nykyään. Se muuttuu koko ajan ja ne tuotteet, joita 10-20 vuoden päästä tuotetaan, eivät ole samoja kuin nyt tai joita tuotettiin 10-20 vuotta sitten. Eli muutos on käynnissä, kuten kaikilla teollisuuden aloilla Euroopassa ja maailmassa. Hyviä esimerkkejä ovat tekstiilituotteet ja energiatuotteet. Tämä on trendi tällä hetkellä. Se on tosiasia. Lisäksi kysyttiin siitä, mitä tapahtuu eurooppalaisten metsämaa-alueiden kanssa. Ko- yhden vuoden metsäkasvu, siis puusto kasvaa koko ajan ja myös metsäala kasvaa koko ajan. Ei siis pelkästään puusto sinänsä tai puuvarat sinänsä, vaan alue laajenee. Ja sitten tuli kysymyksiä tai kommentteja, melko monia kommentteja itse asiassa, jotka koskivat eroja Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä – itse asiassa olen sitä mieltä, että juuri tästä syystä tarvitsemme strategian enkä politiikan. Me tarvitsemme tätä yhdenmukaistamista ja tätä koordinointia eri politiikan alojen suhteen, jotka käsittelevät metsätaloutta, metsäasioita ja on vaikea nähdä tarvetta itse lainsäädännölle, sillä kun katsomme, mitä hyötyjä on metsästä, miten sitä metsää, metsää käytämme, niin eroja on valtavasti Välimeren alueen, Keski-Euroopan ja Pohjois-Euroopan välillä. Mutta me tarvitsemme tätä koordinointia ja koherenssia, jotta voimme parantaa toimia. Ja sitten tämä ympär, ympäristöasioiden sääntely, totta kai me tarvitsemme sitä, mutta nyt kun puhumme työpaikoista ja teollisuudesta, niin kysymys kuuluu, onko tämä ympäristöalan säätely ja byrokratia, onko se tavoite vai ta- pitäisikö tavoitteena olla jotakin muuta? Miten käyttää metsiä, miten käyttää näitä resursseja, kun puhumme esimerkiksi ekosysteemipalveluista, niin kysymys kuuluu, miten voimme käyttää ekosysteemipalveluita niin, että näiden palveluiden kautta voimme luoda uusia työpaikkoja ja yritys, yritysmaailman mahdollisuuksia ja uutta hyvinvointia. Tästä näkökulmasta tilanne on aikaistaan aivan sama Etelä- ja Pohjois-Euroopassa. Sitten fossiili, fossiiliset polttoaineet, kuten mainitsin, Suomessa käydään juuri tällä hetkellä keskustelua siitä, että tämän vuosisadan loppuun mennessä on lopetettava fossiilisten polttoaineiden käyttö. Se on tavoite. Ja Suomessa, jos emme käytä metsää ja metsänvaroja ja puuta tähän, niin tehtävä on mahdoton. Eli meille metsä on ainoa mahdollisuus. Lisäksi kysyttiin, onko tämä oikea lähestymistapa. Kyllä, olen sitä mieltä, että tämä on oikea lähestymistapa lisätä, pitäisi siis lisätä yhteistyötä ja ottaa juuri tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa sen sijaan, että otettaisiin metsäpolitiikan lainsäädäntö käyttöön. Tärkeä kysymys on juuri täytäntöönpano, kuten mainitsin esitelmässä, niin täytäntöönpanon pitää, panon pitää olla kunnollista. Eli komission, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien pitää kaikkien panna tämä täytäntöön, nämä todelliset toimenpiteet siis. Kiitos. Thank you for the questions. Um, Kiitokset näistä kysymyksistä. Kollega Köstinger kysyi taitoihin ja koulutukseen liittyen tietääkseni ei, tähän liittyen ei ole mitään EUn laajuista tutkimusta, mutta me tiedämme kyllä, että monissa maaseudun kehittämisohjelmissa nämä asiat on huomioitu, mitä tulee biotalousstrategian, niin siinä keskustellaan juuri näistä uusista taidoista, jotka pitää huomioida myöskin metsäalalla. Ja joissakin maissa on ryhdytty toimenpiteisiin, opetusohjelman muuttamiseksi, jotta maaseudun ihmiset olisivat kiinnostuneita juuri metsänhoidosta ja alaan, joten hyviä aloitteita löytyy jo erinäisistä jäsenvaltioista, joita voitaisiin hyödyntää parhaina käytänteinä ja joita voitaisiin tarkastella muuallakin. Kollegat Eriksson ja kumppanit viittasivat tähän alueelliseen eriyttämiseen. Minä ihan lyhyesti kyllä alustukseni aikana puhuin tästä. Me tiedämme, että ratkaisut riippuvat alueista ja teollisuus on myöskin jatkossa erityinen riippuen siitä, miltä, mistä alasta on kyse tai mistä alueesta on kyse. Mutta tietenkin tässä täytyy aina katsoa ö, toimivaltaisen viranomaisten päätäntää kykyä tässä tarvitaan tieten, tietynlaista ohjeistusta, mutta metsäala voi todellakin kantaa kortensa kekoon biopohjaisessa taloudessa. Ja sitten kysymys kollega Kusmukin taholta. Pyydän anteeksi, jos äänsin nimen väärin. Minä katsoin vain Eurostatin tilastoja, joten tämä oli suhteellisen helppoa. Eli käytiin tässä vertailussa Eurostatin tekstejä ja tilastoja, joten jos tässä on olemassa jotain puutteita, niin ne liittyvät näihin Eurostatin tilastoihin. Hyötyä on olemassa, mutta kyllä myöskin puutteita, kuten sanoin alustukseni aikana, mutta tällä haava ei ole olemassa mitään vai- vertailukelpoista harmonisoitua tietoa, jotta tällainen vertailu voitaisiin toteuttaa. Mitä tulee sitten ympäristölainsäädäntöön? No se on metsäpohjaisen alan mm, keskeisin kysymys. Meidän täytyy huomioida tällainen monialainen lähestymistapa, tarpeet metsänhoitoon liittyen ovat moninaiset, erityisesti silloin kun tätä trade-off-kysymystä käsitellään, niin silloin tällä on keskeinen merkitys. Eli teollisesti istutetaan metsää. Mutta me tiedämme, että metsänhoito on muuttunut funktionaalisempaan suuntaan Euroopassa. Siitä on paljon hyötyä, mutta meidän täytyy katsoa myöskin sen mukana tuomia heikkouksia, mutta kaikki riippuu siitä, millä alueella toimitaan. Eli monia asioita, monia intressejä on olemassa, mutta kaiken tämän keskellä meidän täytyy muistaa, että taloudellisiakin seikkoja on lukuisia. Täällä kysyttiin myöskin siitä, että minkälaisia puutteita strategiassa on. Mielestäni on hyvä, että strategiassa huomioidaan juuri metsäala tai metsäteollisuus. ja metsän hoito, Mutta mitä tulee taloudelliseen merkitykseen, niin siihen voitaisiin panostaa täytäntöönpanovaiheessa vielä enemmän. Yleisesti ottaen strategiassa katsotaan kaikkia tärkeitä asioita, mutta ratkaisevassa asemassa on täytäntöönpano ja miten suojelu ja tuotanto saadaan tasapainon, eli ympäristö ja taloudelliset aspektit voidaan huomioida aluekohtaisesti mutta siitä päättävät kansalliset toimivaltaiset viranomaiset. Taisinpa nyt vastata kaikkiin kysymyksiin, vaikka en kaikkia kollegaa maininnutkaan nimeltä. Kiitoksia. Suurkiitokset näistä esityksistä ja vastauksista ja kommenttien kommentoimisesta. On ihan selvää, että tämä työskentelytapa antaa meille lisätietoa ja miten me voimme lähestyä tätä metsäpolitiikkaa, metsätalouskysymystä. Nyt siirrymme tämän kuulemistilaisuuden toiseen osioon. Haluan toivottaa tervetulleeksi herra Jan Siskon. Pidämme pienen teknisen tauon minuutin aikana. No niin. Simon. Ohjelman mukaan Jan Sisko on ensimmäinen puhuja tässä toisessa osiossa ja sen jälkeen Toni Simons. Tämä on aivan loogisesti rakennettu ohjelma. Vielä Suurkiitokset äskeisille esittelmöitsijöille. Voitte jäädä tänne, jos teitä miellyttää kiinnostaa kuunnella iltapäivän jatkoesityksiä. Herra Jan Sisko on luennoitsija Varsovan yliopistossa biotieteiden osastolla laitoksella ja hän on aiemmin toiminut Puolan ympäristöministerinä. Hän on myös ollut vastuussa metsähallinnosta. Jos te olette valmis, niin voimme ryhtyä kuuntelemaan teidän esitystänne. Uusi metsästrategia metsille ja sektorille, jotka perustuvat, perustavat toimintansa metsään, metsätalouteen. Olemme valmiita kuuntelemaan teitä, jos te olette valmis, professori. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, kiitos kutsusta tänne valiokuntaan. Puhun Puolan nimissä, mutta myös kansainvälisen tutkimus, tutkijatiimin nimissä, joka on tehnyt yhteistyötä tässä ei ole mitään epäilystä sen suhteen, että Eurooppa tarvitsee metsätaloutta ja myös metsätutkimusta yksinkertaisesti siitä syystä, että on tiettyjä tosiasioita, jotka vaikuttavat koko maailmaan. Nimittäin ensinnäkin kasvihuonekaasujen keskittymät ovat lisääntyneet ja lisäksi meillä on maaperän kanssa ongelmia on, ja lisäksi luonnon monimuotoisuus on vähentynyt ja lisäksi työpaikkoja on menetetty. Ja myös erityisesti maaseutualueella ollaan menetetty työpaikkoja. Näihin ongelmiin on myös YK-tasolla tiettyjä ratkaisuehdotuksia. Ja meillä on esimerkiksi Rio de Janeiron sopimus ja YKn ilmastonmuutossopimus ja YKn biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus sekä YKn aavikoitumista koskeva yleissopimus. Myös paikallisella ja eurooppalaisella tasolla on tiettyjä ratkaisuehdotuksia. Euroopassa on esimerkiksi EU-ilmasto- ja energiapaketti, Natura 2000 sekä eurooppalainen maisema-yleissopimus. Hyvät naiset ja herrat, kaikki nämä ongelmat, jotka mainitsin, esimerkiksi kasvihuonekaasut ja maaperän huonontuminen ja biodiversiteetin vähentyminen sekä työpaikkojen menettäminen, kaikki nämä ongelmat liittyvät toisiinsa. Ja voimme sanoa, että meillä on myös, me voimme sanoa, että metsätalous on tässä yksi ratkaisu. Tämän lisäksi pitää muistaa myös yksi näkökohta, joka on raha, eli rahoitus. Miten voimme huolehtia siitä, että tämä kaikki rahoitetaan? Katsotaanpa seuraavaa esimerkkiä, hyvät naiset ja herrat. Tässä näette ne lajikkeet, jotka ovat häviämässä eri puolella Eurooppaa. Ne tietysti liittyvät tiettyihin ekosysteemeihin ja ekosysteemit taas riippuvat siitä, miten paljon hiiltä on maaperässä ja kasvistossa. Euroopassa meillä on päästökauppajärjestelmä ja myös hinta hiilidioksiditonnille. Sen mukaan, miten suuri tämä hinta on, niin sen mukaan määritellään tietyt arvot. Ja jos, joskus hinta on ollut jopa 76 euroa. Ja hiilidioksidi on tietysti keskeisessä roolissa erityisten tiettyjen lajikkeiden kohdalla. Voidaan siis sanoa, että metsät kokonaisuudessaan ovat valtava, ne edustavat valtavaa arvoa. Ja samalla pitää miettiä myös sitä, missä kohdissa biodiversiteettia on eniten tässä koko järjestelmässä, sillä metsä Metsis, metsiin voi sitouttaa 160 tonnia hiilidioksidia ja tämä arvo kasvaa joka vuosi. Ja itse asiassa ongelmien ratkaisemisesta tulee joka vuosi kalliimpaa. Ja loppujen lopuksi on kyse myös hyvin harvinaisista lajikkeista, jotka voivat esiintyä pelkästään tietyissä ekosysteemissä tietyillä alueilla ja vain jos tasapaino on olemassa luonnon monimuotoisuudessa. Natura 2000-strategiassahan on puhe myös tietyistä lajeista, koska nämä lajit esiintyvät vain tietyissä ekosysteemeissä. Mutta tämän voi myös ilmaista lukuina yli 300 tonnia hiilidioksidia on sitoutuneena metsiin. Jos metsät hakataan, tämä hiilidioksidi vapautuu ilmastoon ja koko tämä arvo meritetään, menetetään. Eli tämän biodiversiteetin ylläpito maksaa tuhansia euroja ja me, meidän pitää päättää, haluammeko suojella näitä laki, lajikkeita. Meidän pitää tarttua toimeen ja suojella raaka-aineita, ennen kaikkea metsiä ja puuvarantoja, mutta meidän pitää samalla vähentää hiilidioksidin keskittymiä ilmastossa. Niin valitettavasti minulla on 10 minuuttia aikaa, joten puhun tässä aika nopeasti. Mutta haluaisin vielä lisätä yhden seikan. Metsät ovat suuri tilaisuus maaseudun tasapainoiselle kehitykselle. Eli pitäisi miettiä, pitäisikö metsät ottaa mukaan päästökauppajärjestelmään. Se olisi kyllä mahdollista. Mistä syystä? No, annanpa e, esimerkin. Me olemme päättäneet, laina, päättäneet lainsäädännöstä hiilen talteenoton ja varastoinnin suhteen, CCS-teknologian suhteen siis. Ja CCS-järjestelmässä hiilidioksiditonni maksaa 60-100 euroa, jos nyt kuitenkin metsiä hoidetaan hyvin ja biodiversiteettia hoidetaan hyvin, niin sama tehtävä voidaan hoitaa kolmella eurolla per tonni. Eli siis ehkä kannattaisi miettiä tätäkin ratkaisuvaihtoehtoa. Lisäksi meillä on EU:ssa miljoonia hehtaareja huonossa kunnossa olevaa maaperää metsäalueilla. Ja yksi hehtaari, siis nykyisten arvojen perusteella, voi imeyttää 16 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Eli meillä on tietty määrä varoja käytössämme, ja näillä varoilla voisimme siis lisätä biodiversiteettiä, jos voimme siis jos voimme siis tällä alalla, näillä toimilla säästää samalla rahaa, niin voimme luoda myös samalla työpaikkoja. Eli Miljoonia hehtaareja metsäalaa ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Tämä metsäala voisi imeyttää hiilidioksidia. 1,5 tonnia voitaisiin, voitaisiin imettää ja samalla voitaisiin, voitaisiin luoda työpaikkoja. Kyse ei ole tässä pelkästä metsäalueesta, vaan myös mahdollisesta maanviljelyalueesta. Ja näilläkin alueilla voitaisiin imettää tonni hiilidioksidia, jos, ja samalla voitaisiin maaperää käyttää paremmin elintarvikkeiden tuottamiseen. Tähän liittyy myös oikeudellisia kysymyksiä. On oikein huomauttaa, että jokaisella valtiolla on oma metsäkulttuurinsa. Sehän on itsestään selvää, mutta tärkeää on myös se, että meillä on tässä tietty malli ja meillä on tiettyjä sopimuksia Euroopassa näistä asioista. Jos me käytämme näitä luonnon mahdollisuuksia imeyttää hiilidioksidia, niin silloin me vähennämme kaiken kaikkiaan hiilidioksidipäästöjä, ja tämä taas vaikuttaa positiivisesti talouteen. Tästä siis tulee kaikenlaisia etuja. Meillä on useita mahdollisuuksia parantaa tilannetta ja luoda kestävää kehitystä. Voisimme esimerkiksi met- uudelleen metsitystä käyttää ja lisäksi me haluaisimme myös, että, että tuholaisia torjutaan paremmin ja metsäpaloja torjutaan paremmin meillä on näin valtavia mahdollisuuksia myös säästää varoja. Ja sitten vielä johtopäätökseni, hyvät naisten ja herrat. Haluaisin korostaa seuraavaa. Jokaisella maalla on omat erityislaatunsa. Puolassa voidaan olla esimerkki kestävästä kehityksestä metsänhoidon suhteen sekä maailmanlaajuisella että Euroopan tasolla meillä metsäala kasvaa, vaikka käytämme puuta paljon. Me, ja me käytämme metsiä myös metsästykseen ja, ja esimerkiksi sienten poimintaan. Ja emme ole menettäneet ollenkaan Natura 2000-alueita. Lisäksi meid, meillä on metsien suojelu myös ankkuroitu itse perustuslakiin. Ja olemme sitä mieltä, että tarvitsemme uutta EU-metsästrategiaa, mutta valtioiden erityislaatu, jäsenvaltioiden omat erityislaadut pitäisi ottaa huomioon. Ja myös päästökauppajärjestelmä pitää ottaa huomioon. Päästökauppajärjestelmää pitäisi liittää tähän, sillä metsä, metsällä olisi tärkeä roolinsa tässä ja näin voisimme samalla suojella biodiversiteettiä. Kiitos paljon. Ja me voitte myös, me olemme yliopistossamme toteuttaneet monia tutkimuksia biodiversiteetistä ja työpaikkojen luomisesta. Niihin voitte mielellään tutustua. Kiitos paljon. Panie profesorze, ale jeszcze będziemy prosić o wysłuchanie pytań. Suurkiitokset teille, Jan Chisko. Siirrymme sitten kysymys-vastaus-osioon. No jest, jest, jest, no, no, no, no, no, no. I teraz poprosimy e, pan... Mutta sitä ennen puheenjohtaja korjaa. Annan kuitenkin puheenvuoron herra Toni Simonsille, Hän on vastuussa tai pääjohtajana maailmanlaajuisessa maa- ja metsätalouskeskuksessa, hän, joka sijaitsee Keniassa. Pyydän häntä nyt tekemään meille, pitämään meille esityksensä ja sen jälkeen käymme tähän kysymyskierrokselle. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. I'd like to thank the secretariat and also Haluaisin kiittää sihteeristöä ja vihreitä ryhmää siitä, että minua on kutsuttu tänne tähän kuulemistilaisuuteen. Haluaisin keskustella viidestä metsään liittyvästä asiasta. Maailman ulottuvuudesta, miten se liittyy eurooppalaiseen ja kansalliseen tasoon. Eli Ensinnäkin mikä on metsä? Metsä koostuu puista. Puut ovat niitä ihania lahjoja, jotka kuuluvat kaikille, jotka ovat olleet olemassa pidempään kuin ihmiset. Ne ovat parhaimmat insinöörit, parhaimmat rakentajat. Jo tällaista rakennetta ei kukaan voi jäljitellä. Ja jos katsotaan tätä siirtymätilan heikentymisestä metsäkadon kautta uuden metsitykseen ja peltoon, metsäviljelyyn, niin tässä on olemassa tiettyjä seikkoja, jotka me jätämme, jätämme huomioita. 340 miljoonaa vuotta sitten metsät syntyivät, trooppiset sademetsät noin 220 miljoonaa vuotta sitten. Metsät kehityivät, kun maapallo oli 10 astetta nykyistä lämpimämpi, ja niissä oli kymmenen kertaa enemmän CO2 kuin nyt. Eli tästä syystä ihmiset pystyivät elämään tällä planeetalla ja tekivät tästä pallosta niin erityislaatuisen. Mutta metsiin liittyen ongelmana on se, miten metsä määritellään meillä meni 18 vuotta siihen, että kykenimme määrittelemään metsän. Kahdeksan vuotta kioton jälkeen vasta kykenimme määrittelemään metsän. Ja syynä on se, että joskus katsomme vain institutionaalisesta näkökulmasta, että mikä on metsä, ja joskus katsomme maankäytön näkökulmasta, mikä on metsä. Eli meillä on metsäalueita, jossa on puita ja ei-puita, ja myöskin metsäalueita metsäalan ulkopuolella. Eli näkeekö joku tässä jonkinlaista metsäkadon merkkiä? Jos näette, niin olette oikeastaan väärässä, sillä tämä alue on oikeastaan määritelmän mukaisesti, määräaikaisesti käyttämätön. Ja tämä aiheuttaa ongelmia juuri tähän määritelmäkysymykseen liittyen. Tässä näette metsänhoitajan näkemyksen metsästä, metsäalueista, mitä tummempi vihreä on nähtävissä, niin sitä enemmän metsää per hehtaari. Tässä taas näette maatalousasiantuntijan näkemyksen metsistä ja siitä, kuinka paljon metsäalaa on näillä maatalousaloilla. Ja jos nämä yhdistetään, ja pyydän anteeksi niitä, 8 prosenttia ihmisistä, jotka ovat verisokeita eivätkä pysty pitämään erossa punaista ja vihreää. Ehkäpä meidän tulisi katsoa metsää samalla tavalla, eli luonnonmukaiset metsät ja viljelyt metsät yhtenä ja samana metsänä. 20 000 vuotta sitten meillä oli noin 18 000 tämä 10 prosenttia metsänpeitossa. Tällä hetkellä olemme noin 13 prosentissa. Eli miten tilanne on muuttunut? Metsän ja puun kasvu on pitkän aikavälin prosessi. Sitä ei, siihen ei voida nopeasti muuttaa politiikalla tai strategialla. Meidän täytyy aina katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, kun puhumme metsästä. Katsotaanpas muiden maailman Osiin, mitä on tapahtunut. 80-luvulla Nigeriassa, tämä oli Zindan alueella, eteläisessä Nigeriassa alue, joka oli jäänyt oikeastaan huomioitta ja hoitamatta. Siellä oli paljon maanviljelystä eikä myöskään metsää. Mutta eri toimin päästiin tällaiseen tilanteeseen. Nyt kyse on 5 miljoonan hehtaarin alasta, eli kolme prosenttia koko Euroopan metsäalasta. Se tarjoaa 500 000 tonnia enemmän elintarviketta kuin aikaisemmin. Ja sitten toiseen metsään liittyviin asioihin. Täällä on puhuttu jo paljon eurooppalaisesta päästökauppamallista. Noin 200 000 litraa vettä tarvitaan, jotta saadaan yksi tonni hiilidioksidia aikaiseksi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että 400 000 pulloa saadaan viidellä eurolla. Metsään liittyen voidaan viitata kaupan elinkeinoteollisuuden yhteistyöjärjestöön. Ja vuoteen 2020 mennessä tämä järjestö toivoo, että kaikkialla metsää kasvaa yhtä paljon kuin sitä menetetään. Tarkoituksena on saavuttaa tietty tasapaino, mutta nyt herääkin kysymys siitä, että voidaanko Euroopassa ikään kuin tuottaa enemmän metsää. Kyllä se on mahdollista. monet tavoitteet liittyvät juuri niihin, jotka mainitaan MDGssä. Euroopassa on olemassa suuri monimuotoisuus ja te pohditte sitten, miten tätä tilannetta voitaisiin käsitellä. 250 erilaista puulajia löytyy Euroopasta. Pohjois-Amerikasta niitä löytyy 600. Keniasta 1800, maailmanlaajuisesti 60 000. Eli monimuotoisuus on silmiin pistävä, mutta Euroopassa tämä monimuotoisuus ei ole niin laaja. Sitten katsotaan näitä tätä globaalia ulottuvuutta. Katso, valitkaa täältä mikä maa tahansa, vaikka omanne. Niin tästä näette, miten metsät kasvavat. Eurooppa on tässä suhteessa hyvin hyvissä kuosissa, ei niin kuin Kiinan, mutta kuitenkin aika hyvin, ja strategian kautta tilanne voi parantua entisestään. Osaatteko arvata, mikä on pienin sihteeristö YKssa? Se on neljän hengen vahvuinen metsäalan sihteeristö, joka vastaa 30 prosentista koko maapallon alasta. Neljä ihmistä, eli me emme keskity juuri lainkaan metsään. Ja mitä tulee tukiin, jotka liittyvät metsänhoitoon, niin ne ovat laskeneet huomattavassa määrin. Nyt ollaan oikeastaan Rion tasolla. Riossa käsiteltiin biodiversiteettiä, ilmastonmuutosta, aavikoitumista ja metsiä. Ja metsään liittyen emme saaneet omaa puite sopimusta aikaiseksi. Vasta kuin 2007 saimme juridisesti sitomattoman kansainvälisen välineen ja Eurooppa voi toimia nyt edellä kävijänä silloin, kun metsänhoidosta puhutaan. Kyse ei ole mistään sääntelytoiminnasta, vaan siitä, että yritetään antaa mahdollisuuden metsien kasvaa. On olemassa kansainvälisikin prosesseja, kuten APCC, Mutta me, meidän täytyy muistaa, että sopeutuminen ja hillitseminen ovat kaksi osaa yhdessä kokonaisuudessa. Energia, liikenne, niiden avulla me emme voi pelastaa tämänhetkistä tilannetta. Ensi vuonna neuvotellaan uudesta sopimuksesta ja mitä tulee eurooppalaiseen lähestymistapaan, niin sillä tulee olemaan ratkaiseva merkitys. Katsotaanpa tätä eurooppalaista ulottuvuutta, eli tätä yhdistelmää. Jos katsotaan esimerkiksi Portugalin suuntaan, 5 prosenttia metsästä on julkisessa omistuksessa, 85 prosenttia taas Puolassa. Ja kun katsotaan Euroopan karttaa, niin tästä näkee, että keskimäärin metsänomistus on enemmänkin yksityisessä omistuksessa ja sitä, siihen meidän tulisi panostaa enemmän enemmässä määrin. Mitä tulee PEFC, se on maailman suurin sertifiointijärjestelmä. Suomessa sertifiointitaso on 100 prosenttia ja alkuun tämä kaikki lähti liikkeelle 11 maan toiminnasta. Ja mitä tulee bioenergiaan ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön, niin juuri biomassa ja puut ovat keskeisellä sijalla. Eli jos katsotaan Ranskan suuntaan ja toimintamahdollisuuksia, niin kyllä metsäalaa voidaan lisätä samalla kuin myöskin tuottavuutta. Ja tästä näette, mistä puutavara on peräisin, luonnonmukaisista metsistä, istutusta metsistä ja niin poispäin. Mutta juuri nämä pienet metsänomistajat voisivat yhteisöinä tai järjestöinä saada enemmän aikaiseksi ja luoda sitä kautta myöskin uusia työpaikkoja. Tämä ei liity vain ainoastaan metsäalan, vaan myöskin uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Jos nyt katsotaan tätä kaaviota, niin kyse ei ole vain ainoastaan yksittäisten tekijöiden summasta, vaan enemmänkin kokonaiskuvasta. Me tiedämme Global Footprint Networkin tutkimustuloksista, että me olemme tehneet paljon väärin, mutta me voimme korjata tilanteen. me tulemme jatkossa tarkastelemaan asioita hiukan eri näkökulmasta. Jos katsotaan Suomea, Brasilia ja Kanadaa, niin ne ovat aivan eri tasolla muihin nähden. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme strategian kautta, jotta voimme helpottaa siinä, että yksityisen metsänomistuksen hyödyntäminen tehostaa. Mutta nyt herää kysymys, että miksi emme ole valmiita investoimaan tähän yksityisen metsäomistuksen ja peltometsäviljelyn käyttöön. Yksi kommentti näin loppuun. Ne, jotka panostavat kestävään metsänhoitoon, elävät pidempään, heillä on enemmän ystäviä ja heillä on parempi rakkauselämä. Ja jos ette usko meitä, niin Kokeilkaapas vaan, niin näette, että olen oikeassa. Kiitoksia. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do tury. Suuret kiitokset. Nyt siirrymme sitten tähän kysymysvastauskierrokseen. Edustaja Dorfman aloittaa. Thank you. E, pani poseł Kostinger. Anteeksi, rouva Köstinger. Kiitos. Myös nämä kaksi alustusta olivat hyvin mielenkiintoisia. Minulla olisi yksi kysymys päästökauppajärjestelmästä ja toteutettavuudesta. Mehän tiedämme, että Euroopassa noin 6 miljoonaa metsänomistajia ja 60 prosenttia on yksityisessä omistuksessa. Päästökauppahan järjestelmä tarkoittaisi, että hakkuut pitäisi päästökauppajärjestelmässä niin sanotusti myydä. Eli olisiko tämä toteutettavissa tai hallinnoitavissa? Ja lisäksi päästökauppajärjestelmää pitää muutenkin uudistaa, mutta jos sitä ei oteta huomioon, niin miten tämä voitaisiin toteuttaa, sillä lukujen mukaan mielestäni tämä on oikeastaan epärealistista. Ja sitten herra Simonsin esitykseen tämä maailmanlaajuinen näkökulma oli hyvin mielenkiintoinen. Ja kestävä metsänhoito on sekä sosiotaloudellisesti että muutenkin joka tapauksessa hyödyttävää ja siksi kestävä metsänhoito on tulevaisuuden lähestymistapa. Kiitos. Kiitos. Tässä voidaan nähdä, kuinka hienoa työtä voi, olemme voineet seurata. Tack, herr ordförande. Och till all... Kiitoksia Haluaisin kiittää kaikkia lunioitsijoita näistä mielenkiintoisista alustuksista. Saan muistuttaa kaikkia siitä, että eurooppalaiset metsät ovat aika lailla yksinkertaisia. Monimuotoisuutta ei ole oikeastaan olemassa ja tätä ei ole oikeastaan huomioitu. Mutta jos katsotaan pohjoiseurooppalaisia metsiä, niin 99 prosenttia kaikista lajeista löytyvät yhden hehtaarin alueelta. Ne ovat tällaisia yleisiä lajeja. Yksi 1-2 prosenttia näistä lajeista ovat erikoislajeja, jotka vain tietyillä alueilla voivat menestyä, joten meidän metsämme poikkeavat suuressa määrin trooppisista metsistä, joissa taas 90 prosenttia lajeista ovat erittäin harvinaisia, erikoisia, kun taas loput ovat näitä niin sanottuja yleisiä lajeja. Tämä siis tarkoittaa sitä, että eurooppalaisten metsien pitäisi tuottaa pohjan tuottavalle toiminnalle. Ihmisten määrä kasvaa planeetalla, mutta tila käy yhä pienemmäksi näille puulajeille, koska tuotanto ei kasva yhtä nopeasti kuin väestömäärä, joten me tarvitsemme kuitenkin rakennusmateriaaleja, kuten aikaisemminkin, mutta yhtä lailla me tarvitsemme energiaa, uusia vaarattomia kemikaaleja. Tarvitsemme paljon tekstiilejä, ja henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että sellutuotanto, sitä voidaan käyttää myöskin tekstiliteollisuudessa 5-10 vuoden päästä. Meidän täytyy kuitenkin tehdä kaikkemme, jotta ilma pysyisi puhtaana ja metsä, puhdasta juomavettä olisi käytettävissä, joten tässäkin suhteessa metsillä on keskeinen merkitys sekä paikallis- että laajemmallakin tasolla. Minä elän keskellä ruotsalaisia metsiä, 100 kilometriä omalta tilaltani on joka suuntaan vain metsää. Kun puhutaan eurooppalaisesta metsästrategiasta yleisellä tasolla, niin yksi, yhtä seikkaa emme saa unohtaa – nimittäin sitä, että hyvin hoidetut metsäalat, jotka antavat meille raaka-aineita, niin ovat sellaisia raaka-aineita, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Kyse on melkoisesta raaka-ainelähteestä, joten meidän tulisi pyrkiä käyttämään metsän tarjoamia raaka-aineita. Kiitoksia. Pan poseł Osu, proszę. Edustaja Osu, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie profesorze, pytanie do pana. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvä professori, minulla on yksi kysymys teille. Te viittasitte tähän järjestelmään metsän pinta-alan hallinnoinnista. Voisitteko te kertoa meille tai vastata seuraavaan kysymykseen. EUn jäsenmaissa verotusta, jota sovelletaan metsäpinta-alaan. Minkä tyyppistä verotusta siellä harjoitetaan? Onko se paikallisverotusta vai onko se tämä kuuluisa 2 prosenttia verotuksesta, joka lisätään yleisverotukseen? Edustaja Blanc. Kiitos. Minulla olisi kysymys maankäytön kilpailusta. Mikrofoni meni pois päältä. 40 prosenttia maa-alasta, josta, jota käytetään Euroopan äh, ravintotarpeen käyttöön, on Euroopan ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen takia meidän pitää vähentää tätä 40 prosenttia, eli meidän pitää tulevaisuudessa kasvattaa elintarvikkeita ja ruokaa enemmän Euroopan sisällä. Se on yksi tarve. Ja lisäksi meillä on tarvetta biopolttoaineille ja sekin tietysti liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan. Me puhumme tässä metsätaloudesta ja siitä, että pitäisi metsittää. Eli maankäytön suhteen on kilpailua koska tämä liittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja sitten taas eri puolella Euroopalla, Euroopassa on myös asuntojen tarvetta, sillä ihmiset elävät pidempään ja perheet ovat pienempiä nykyään. Eli maa, maa-alasta on tarvetta ja to, joissakin Euroopan kolkissa alueet ovat hyvin tiheästi asuttuja. Haluaisin vain kysyä, missä määrin näillä tekijöillä on vaikutusta kaupunkeihimme? Nyt kun olemme maatalousvaliokunta ja puhumme usein maaseudun kehittämisestä, niin pitäisi kuitenkin samalla kysyä, mm, pitääkö kaupunkeen itse asiassa kasvaa enemmän ylöspäin kuin leveyttä? Eli kysymys kuuluu, mitkä ovat seuraukset tästä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 Ja tällä hetkellä ei ole olemassa mitään yleiseurooppalaista hyvää metsäpolitiikkaa. Minä perustelen, mutta ehkä se nyt ei ole kuitenkaan niin huono, ainakin menneisyydessä, ainakin mitä Portugaliin tulee, niin siellä on harjoitettu maatalouspolitiikkaa ja se on nyt hä- hävinnyt. Nyt siellä harjoitetaan eurooppalaista maatalouspolitiikkaa, eurooppalaista kalatalouspolitiikkaa. Portugal on viejä, mutta mehän tuotamme tarpeeksi, sillä se on riittävää meidän omalle taloudellemme. Mutta jos puhutaan metsätaloudesta ja metsäpolitiikasta, en tiedä, onko se, en tiedä, onko se myönteistä. Pitääkö meidän ottaa opiksemme menneisyydestä ja onko tämä politiikka perustettu merkantilistiselle kauppapainotteiselle visiolle? vai mistä tilanteesta on lähdetty? Halutaanko ratkaista se, mitä tähän mennessä oli pystytty ratkaisemaan? Metsä alan kysymyksessä. Metsä, metsä tulevaisuuden kysymyksissä ainakin se, miten täällä sitä on lähestetty ja miten siitä on puhuttu muun muassa, niin tässä on kyse hyvin laajasta syklistä, joka törmää moniin vaikeuksiin, muun muassa taloudellisiin vaikeuksiin, ja siellä piilee myös suuri riski eteläisille maille, koska meillä on erilainen äh, maa rakenne. Meillä on noin kolme miljoonaa hehtaaria Portugalissa maa-alaa, mutta siitä noin 80 prosenttia on pientä, pientiloja, pieniä metsäaloja, pieniä metsäpinta-aloja. Eli tässä on kyse siitä, ei aina tiedetä tarkkaan, ketkä ovat minkäkin metsäalan, metsäpinta-alan omistajia – meillä ei ole mitään kunna, meillä on myös kunnallista omistusta ja myös valtio on metsänomistaja. Sen takia minä haluaisinkin tietää, minkä tyyppistä politiikkaa pitäisi soveltaa, koska onhan ihan selvää, että jos on kyse yleisestä julkisesta politiikasta, joka siis on julkisvallan, julkisten viranomaisten toteutettavissa, niin silloin se voisi olla kestävää. Se voisi olla yksi ratkaisu niin kuin se kuitenkin on osoittautunut aika vaikeaksi, jos halutaan päästä asetettuihin tavoitteisiin, jotka ovat hyvin kunnianhimoisia. Toisaalta taas olen sitä mieltä, että yksi ongelman puoli piilee siinä, että ainakin minun mielestäni tässä yritetään uudestaan arvottaa tätä sektoria. Eli voitaisiin enemmän hyödyntää puuta useilla eri toimintalohkoilla. Eli puuta voitaisiin uusio käyttää eri tavalla kuin tähän asti. Eli sille voitaisiin antaa tälle raaka-aineelle enemmän arvoa, ei vain rakennukseen, mutta sillä voitaisiin, sitä voitaisiin hyödyntää eri tavalla. Meillä on erityisongelma tässä Portugalissa, koska se on kyse sektorista, joka on liian keskittynyt tietylle elinkeinosektorilla ja sitä voitaisiin silloin, meillä on esimerkiksi eukalyptuspuusta tullut täysin yksin, yksin valtias metsäkulttuurissa. Edustaja Wojciechowski seuraava. chciałem nawiązać do... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa siitä, mitä professori Sisko totesi. Nämä alustukset ovat olivat kaikki erittäin mielenkiintoisia. Seurasin hyvin tarkkaan, mitä sanottiin, mutta kyse on siitä, että miten metsät vaikuttavat hiilidioksidikaasupäästöihin. Tämä oli erittäin mielenkiintoista, mitä totesitte, eli minkälainen rooli metsillä on hillitessä hiilidioksidikaasupäästöjä. Tämä kannattaisi huomioida ja pohtia sitä, että minkälainen rooli voitaisiin antaa juuri metsille CO2-päästöjä hillittäessä – Tärkeää on, että niiden rooli on keskeinen. Niin herääkin kysymys, että miksi tähän liittyen on olemassa suuria ongelmia. Eihän tämän pitäisi olla mikään vaikea harjoitus. Jos tässä on olemassa poliittinen ongelma, eli metsiä ei ole tähän mennessä juurikaan huomioitu politiikoissa, niin ehkäpä voisimme välttyä maapallon lämpenemisongelmalta. Kyse on enemmänkin siitä, miten metsällä voi tienata rahaa. Ehkäpä tästä syystä metsää ei ole noteerattu siinä mielessä, mutta oli erittäin mielenkiintoista kuulla, minkälainen rooli metsillä on hiilidioksidikaasupäästöjä suodatettaessa. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Rope. Tack. Ačiū pirmininkė, tikrai su malonumu klausiau jūs. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin mielenkiinnolla näitä esityksiä. Ne olivat hyvin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia. Haluaisin kiinnittää huomioon muutamiin seikkoihin, joita ei ole mainittu. Liettuassa kotimaassani metsäala on hyvin tärkeä ala. Ja nyt kun maa-oikeuksia on palautettu, niin monet ihmiset ovat saaneet metsäaloja takaisin, jotka olivat aikaisemmin valtion metsää. Ja kahdeksan hehtaaria on metsään omistuksen keskiarvo koko. Eli hyvät käytännöt ovat todella tärkeitä ja haluaisin tietoa enemmän parhaista käytänteistä metsänhoidossa eri jäsenvaltioissa. Miten siis on löydetty tasapaino tuotannon ja ympäristövaatimusten välillä? Ja, ja entä sitten tuulivoimaloiden rooli eri jäsenvaltioissa. Niitähän rakennetaan myös metsään. Esimerkiksi omassa kotimaassani Liettuassa ei saa rakentaa tuulivoimaloita metsäalueelle. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, joten haluaisin kuulla mielipiteeni tästä asiasta. Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa ei ole yhteistyötä ja yhteyksiä metsän omistajien, metsästäjien ja sienten ja marjojen poimijoiden välillä. Yhtäkkiä pitäisi parantaa, sillä yksi ryhmä luulee omaavansa eri oikeuksia ja toinen taas muita, joten ehkä tätäkin voitaisiin säännellä jotenkin. Edustaja Kuus. Ja będę kontynuował ten, ten wątek, który poruszył pan poseł Wojciech. Kiitoksia. Jatkan siitä, mihin kollega Wojciechowski päätti puheenvuoronsa professori Syskon alustuksen viitaten. Totesitte, että metsillä on keskeinen merkitys hiilidioksidikaasuja imeytettäessä. Ja mitä tulee hiilidioksidikaasun talteenottoon totesitte, että 20-30 kertaa enemmän metsät pystyvät näitä tallentamaan kuin mitkään muut mediat. Joten ehkäpä ilmastopaketissa metsien roolia ei ole riittävässä määrin huomioitu. Niin, esittelijällekin tämä on erittäin tärkeä tieto. Hänhän totesi täällä, että näihin ratkaisumalleihin liittyy suuren ongelman vaara. 85 prosenttia Puolan metsistä ovat valtion omistuksessa. Eli kyse on nyt näistä omistussuhteista, mutta sen merkitys ei ole Puolassa kovinkaan suuri. Mutta kuitenkin kollega Köstinger otti tämän asian esille. Eli CO2-imeytys metsiin, miksi seikka ei ole huomioitu näissä laskelmissa, kun puhutaan hiilidioksidikaasupäästöistä ja hinnoista. Kiitoksia. En tiedä, onko meillä täällä paikalla myös talous- ja sosiaalikomitean edustaja paikalla, joka voisi antaa lausunton. Onko hän täällä? Hän voi nyt käyttää puheenvuoron. Ei siltä näytä. Eli näin ollen annamme nyt sitten puheenvuoron meidän asiantuntijoillemme. En tiedä, minä sanoisin ehkä noin viisi minuuttia kummallekin, ainakin viisi minuuttia aikaa kummallekin. Thank you very much. Szanowni Państwo, no, spytałem się w gruncie czy ile mamy czasu, dlatego że... Kiitos. Minä kysyin, kuinka paljon minulla on aikaa, koska on tehtiin aika tärkeitä kysymyksiä ja silloin siihen haluaisin vastata mahdollisimman laajalti, mutta pyrin nyt puhumaan kuitenkin aikarajojen puitteissa. Puhun teille sen ihmisen suulla, joka oli puheenjohtajana ilmastonmuuton, komite- ilmastonmuuton komitean puheenjohtajana ja on osallistunut myös näihin huippukokouksiin. Ja sen takia minä voinkin sanoa teille nyt yhden asian. Kun tämä sopimus ilmastonmuutoksesta laadittiin ja Kioton pöytäkirjan tarkoituksena oli kaksi suuntausta. Ensinnäkin piti teknisesti lähteä toimimaan, jotta ei enää lisättäisi päästöjä. Pyrittiin parantamaan energiatehokkuutta ja toisaalta haluttiin myös onnistua siinä, miten voitaisiin hyödyntää tai rakentaa uudestaan sitä, mitä ihminen oli onnistunut tuhoamaan, esimerkiksi eh, parantaa vedenlaatua tai ilmanlaatua. Tässä oli tarkoitus hahmotella sitä, miten voitaisiin tätä imeyttämistä toteuttaa ja miten voisimme parantaa eh, maatalous pinta-alan laatua. Mitä tulee sitten metsäpolitiikkaan ja metsästrategiaan? Mm, onko, kuka täällä viittasi tähän imeyttämiseen tässä samassa asiassa? Yhdysvalloissa on myös, olen osasta osallistunut, Yhdysvalto on siis osallistunut tähän Kioton pöytäkirjaan. Jos puhutaan energiatehokkuudesta, niin ei sillä ole mitään tekemistä ilmastonmuutossopimuksen kanssa eikä näiden CO2-päästöjen kanssa. Tämä on kuitenkin keskeinen kysymys, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Tässä mielessä EUlla on ratkaiseva merkitys tämän kokonaisvaltaisen tasapainon saavuttamisessa, kun puhutaan hiilidioksidista päästöistä. Meillä, me olemme liian pieniä, on paljon muita maita, jotka tuottavat paljon enemmän. Eli se tankia meidän pitää saada piste iin päälle ja selkeyttää vähän, eikä niin vähänkään asioita. Hyvät naiset ja hyvät herrat, Kasvihuonekaasupäästöt ovat tärkeitä joka maassa, mutta se on tärkeää vain silloin, jos, se lasketaan, jos päästö lasketaan per capita. Tässä mielessä on laadittu eroja, kun puhutaan Kioton pöytäkirjan tavoitteista kehittyneissä maissa ja kehittyvissä maissa. Jos tässä nyt lähdetään laskemaan päästöjä per capita, niin silloin tullaan 3,5 tai 4 tonniin Euroopassa meillä on 40 tonnia, Luxemburgissa se olisi noin 20 tonnia, jos me vain siis keskitymme näihin päästöihin suhteessa kulutukseen. Mutta sitten mitä tulee varsinaisesti metsiin? Historiikki tai kehityskulku on seuraavanlainen. Neuvottelijat erityisesti en, 15 maata sanoivat, että Kioton pöytäkirja pitää ratifioida sillä tavalla, että siihen sisällytettäisiin metsät tähän laskentajärjestelmään. Ja ennen kaikkea, koska Kioton pöytäkirja astui voimaan sen jälkeen, kun, se, kun EU ja Venäjä olivat ratifioineet sen. Yhdysvallathan ei ratifioinut sitä eri syistä johtuen. Kioton teksti tekstiä eikä ilmastonmuutossopimusta. Ja haluttiin päästä jonkinlaiseen konsensukseen, miten voitaisiin nyt lähteä toteuttamaan ja käsittelemään tätä imeyttämistä. Sen takia koko tilanne, jos ajatellaan ajoneuvoja, jotka jotka kuluttavat paljon tai aiheuttavat paljon päästöjä Yhdysvalloissa, niin silloin tilanne on täysin erilainen siellä kuin ehkä muualla maailmassa. Nyt sitten taas palataan metsiin voimme sanoa, että metsät ovat aivan erottamattomasti sidoksissa tähän. Lähden käsittelemään kysymystä aivan erityisesti Puolan tilannetta. Tässä on kyse kulttuurisesta tilanteesta, kulttuuriperimestä. Ja vuosisatojen aivan ollut kyse metsistä, jotka kuuluvat valtiolle. Niistä puhuttiin öö, kruunulle kuuluvina metsinä, sen jälkeen niistä tuli valtiollisia metsiä. Sen jälkeen on myös yksityisiä metsiä. Viimeisten 90 tai noin 100 vuoden aikana valtioiden metsät merkitsivät noin 70-80 prosenttia koko Puolan pinta-alasta. Ja on sanottu, että jotta Puola voisi saada energiatehokkuusturvallisuutta riittävästi. Me tarvitsisimme metsää, joka takaa hyvän ilmanlaadun, biodiversiteetin ei saisi hävitä, lajien säilyvyys tulisi taata. Se tarkoittaa sitä, että pitää taata 30 prosenttia oli maasta olisi metsän peitossa se tarkoittaa samalla sitä, että ei ole metsiä, joita ei voida hyödyntää talousmetsinä. Puolassa meidän metsät ö, itse rahoittavat itsensä ja toteuttavat kaikki niille asetettu toimintavaatimukset. Eli ovat yritysten käytettävissä, siellä voi poimia siemiä, siellä voi harrastaa virkistysliikkumista, siellä voi myös metsästä ja harrastaa muuta toimintaa. Tämä on perusoikeus kaikille ihmisille, se on taattu perustuslaissa ja jos puhuin äsken turvallisuudesta, niin 70 prosenttia maan pinta-alasta on me, metsäpinta-alaa, valtion metsäpinta-alaa. Meillä ei ole niinkään yksityismetsiä, koska niillä on erity, erityistarkoitusperä. Valtion metsien pitää taata kansalaisten turvallisuus. Se on keskeinen tavoite. Minulta kysyttiin myös, miksi ei olla käytetty niin yksinkertaisia mekanismeja niin kuin tämä. Tässä on kyse ensisijaisesti tietysti poliittisesta tahdosta EU-ssa kokonaisuudessaan. Ja myös sen takia, että eri maissa on eri tavalla, eri tavalla järjestäydytty erilaisia organismeja, jotka toimivat eri periaatteiden pohjalta Esimerkiksi Puolan metsillä on alueellista johtoa, keskeistä johtoa, valtakunnallista johtoa, meillä on metsänvartioita, meillä on olemassa politiikkaa, joka on aika keskitettyä. Ja siellä sitä, sitä myös sovelletaan hyvin demokraattisesti. Suoritetaan tutkimustyötä ja sen jälkeen ryhdytään toimiin. Eli sanoin äsken, että valtion metsät ovat itse rahoittavia Eli siellä kerätään myös metsäveroa ja mm, nämä ovat erilaiset alueelliset hallintoyksiköt, jotka keräävät tätä veroa. Se kertyy myös tiemaksuista ja, mm, ja silloin metsät tavallaan itse rahoittavat itse, itse omaa niihin liittyvät toimintansa. Tämä kulttuuriperintö on meille vuosisataista. Se on mm, perintö, jonka me haluamme tuoda Eurooppaan koska tässä voisi olla hyvä malli Euroopalle. Totta kai eh, meillä on myös Puolassa yksityisiä metsiä. Ne ovat eh, metsiä, jota, joita ei kunnioiteta eikä hoideta niin kuin niitä pitäisi hoitaa. On kyse tietysti paljon pienemmästä pinta-alasta mitä sitten päästökauppajärjestelmään tulee? Totta kai pitäisi lähteä tekemään inventaario, inventaario ja ryhtyä toimiin. Kuka auttaa metsien toimintaa kansallisella tasolla Puolassa? Me olemme valmiita, jotta yksityiset metsät voisivat liittyä tähän eurooppalaiseen päästökauppajärjestelmään. Se olisi hyvä lisä, koska myös lajien monimuotoisuuden kannalta Euroopassa on suunnattomasti vaikeuksia yhteisrahoituksessa. Natura 2000 lajien monimuotoisuus, me tarvitsemme varoja. E, e, eh, yksinomaan metsien hoitoa ja suojelua varten, jotta voimme antaa sille kuuluvat e, lajien monimuotoisuuden vaatimukset, täyttää ne. Me, tässä olisi kyse e, indikaattorista, mikä on asianmukainen hyvin hoidettu metsä, joka omaa hyvän lajien monimuotoisuuden, sillä on omat erityispiirteensä ja nämä metsät, metsien pitäisi voida kehittyä myös jatkossa positiivisesti. Kuten sanoin, meillä on näissä, me, meillä on näitä, näissä metsissä 70 tonnia imeytettynä, imeytettyä hiilidioksidia. Emme, tällä pyrimme takaamaan lajien monimuotoisuuden vahingoittamatta mitään luonnon ekosysteemiä. Mm, meillähän on myös biomassapäästöjä ja samanaikaisesti me haluamme taata lajien monimuotoisuuden, joka on tyypillistä olemassa oleville erilaisille järjestelmille. Olemme en, 600 000 lajia, anteeksi 60 000 lajia, jotka löytyvät meidän metsistämme. Herra Simons puhui näistä määristä ja näistä luvuista. Se on huomattavan tärkeä luku miten sitten voidaan metsiä hyödyntää imeyttämisprosessissa. Tässä olisi kyse mahdollisimman halvasta järjestelmästä. Meillähän on Euro EU-ssa energiapaketti. Se pitää, siihen pitäisi vain keskittää uutta teknologiaa, lisää uutta teknologiaa. Mikä olisi hyvä eh, mahdollisimman halpa ja nopea tapa päästä näihin hyvin tavoitteisiin. Totta kai kaikki maksaa rahaa, mutta kyllä me voimme löytää hyvät ja halvat toimivat järjestelmät uuden teknologian avulla. Meillä on Puolassa hyvä järjestelmä. Meillä on energia, tuulijärjestelmässä myös hyvä järjestelmä, koska me olemme määritelleet erilaiset olosuhteet, olemme myös maa, maalämpöä myös käyttäneet. Siinä on kyse yksinkertaisesta eh, järjestelmästä. Se voi synnyttää paljon helpommin eh, sänky, sä, lämpöä kuin tuulivoiman avulla synnytetty. Niin vielä kerran rahoitusjärjestelmä, mm, miten Puolan metsäala on rahoitettu. Minä puhuin äsken tästä itserahoituksesta, se on vähän erikoinen, erilainen järjestelmä. Varsinkin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun Puola saavutti itsenäisyyden, silloin lähdettiin tälle itse rahoituksen tilalle, tielle. Se, se voi taata myös samalla väestön hyvinvointia, ja se on, tode, se on todettu hyvin toimivaksi. Samalla haluaisin sanoa, että, että sotien välisen aikana rahoitettiin riittävästi metsää strategiaa 400 tuhatta neliökilometriä metsää tavoitteena oli taata ensisijaisesti ja aina ensimmäisenä ja viimeisenä kansan hyvinvointi. Tässä vaiheessa haluan lopettaa ja kiittää puheenjohtajaa siitä järjesti tämän keskustelutilaisuuden, jota sain mahdollisuuden esitellä tätä metsästrategiaa. Meidän pitää ennen kaikkea ajatella, mitkä ovat parhaimmat mahdolliset valinnat eri jäsenmaille ja miten voimme hyödyntää näitä aivan erityispiirteitä, jotta voimme todella hahmotella hyvät tavoitteet. Hyvä puheenjohtaja, näiden tavoitteiden pitää olla seuraava. Meidän pitää vähentää hiilidioksidipäästöjä, ilmakehää meidän pitää säilyttää lajien monimuotoisuus ja meidän pitää pystyä näkemään, miten voimme synnyttää uusia, luoda uusia työpaikkoja. Ja uuden, uusien työpaikkojen kanssa meillä on lisää maataloutta, metsätaloutta ja lajien monimuotoisuutta. Kiitos. J- maanviljelijät valittavat hyvin paljon sitä, että, että tällaiset villit lajit ja erityislajit ovat kuolemassa sukupuuttoon. Tämä on kyllä vakava ongelma, koska on sanottu, että on totta, että Puolassa me olemme saaneet tämä sikaruton Afrikasta ja että se on levinnyt myös muihinkin eläinlajeihin. Se on todellakin ollut paha ongelma ja nyt on pyritty näkemään, josko sen vaikutus on vielä suurempi. Me pyrimme näkemään myös tai katsomaan, miten voimme arvioida sen vaikutuksia, koska ilmiselvästi jos metsästäjä metsästä eläimen, joka voi olla saastunut, sairastunut, niin silloin pitäisi myös lähettää siitä koepalat laboratorioon ja tutkijatilanne ja katsoa, miten se voi myös Eh, levittää tätä tautia villieläimiin. Se on vakava suuri ongelma. Olemme myös kaikissa tilanteissa nähneet, että villieläimissä ei ole löydetty niin paljon tätä virusta. Eh, herra Simon, saatte nyt käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. I take... Uh, Kiitoksia. Useimmat kommentit olivat lähinnä kommentteja, ei niinkään kysymyksiä, mutta kolme asiaa ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin maa-ala on paljon käytettävissä, me sitä ei käytetä tehokkaasti hyväksi. Elintarvikkeet ovat liian halpoja ja tästä syystä liikaa elintarvikkeita heitetään hukkaan ja metsiä ei käytetä järkevästi hyväksi. Sitten mitä tulee hiileen hyödykkeenä, se on yksi monimuotoisimmista hyödykkeistä, mitä on olemassa. 50 euroa tonnilta polttopuuna, se on halvinta, ja 100 miljardia per tonnia timanttina samasta elementistä, aineesta, eli hiilestä on kyse. Me emme ole, tai olemme tyytyväisiä tähän, ja siksi olemme ottaneet tämän atmosfeerisen hiilen mukaan, eli se on joka tapauksessa alihintainen, käytetäänpä 250 euroa per tonnia. Eli tämä ei toimi markkinoilla ilmastonmuutoksen vastaisena välineenä. Nyt Euroopalle tarjoutuu Limassa tänä, tämän vuoden lopussa ja Pariisissa ensi vuonna muuttaa tilannetta – tukemalla tätä maan käyttöön lähestymistapaa, eli että maatalous ja metsätalous voidaan huomioida politiikkaa kokonaisuudessa. Ja vielä kerran kiitokset siitä, että sain olla täällä vieraana. Kiitos. Herra Sisko haluaa käyttää puheenvuoron. Euroopan unionissahan tuotetaan paljon elintarvikkeita. Samalla meillä pitää kuitenkin myös suojella maaperää huonontumiselta. Eli kyse on siitä, että näin maaperä ja metsät voivat imeyttää enemmän hiilidioksidia. Ja Puolan maaperä on tässä hyvin tehokasta. Kiitos paljon. No niin, Harvoinpa puheenjohtajalla on se tilanne, että ei ole joutunut rajaamaan puheenvuoroja, koska minun ei ole tartinut, tarvinnut nyt käyttää tätä puheenjohtajan oikeutta ja rajata teidän puheenvuorojanne tai kommenttianne tai kysymyksiänne. Eli näin ollen voimme eh, jatkaa tätä. Edustaja Köstinger, olkaa hyvä. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita esityksestä tänä iltapäivänä. Tärkeimmät aihealueet on katettu metsäteollisuudesta ja taloudesta, työpaikkojen ja talouden kautta myös tähän monisyiseen rooliin, joka kestävällä metsänhoidolla on. Kestävä metsänhoito on tulevaisuuden metsäpolitiikan keskiössä. Puhumme myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta ja tarkoituksesta. Eurooppalaisella metsällä on myös maailmanlaajuista merkitystä. Ja tämä myös osoittaa tämän aiheen painavuuden, kun puhumme tästä aiheesta eurooppalaisessa kontekstissa. On selvää, että metsällä on kaikilla Euroopan alueilla tärkeä rooli. Kestävä metsänhoito on täysin väistämätön seikka, joka pitää ottaa huomioon metsästrategiassa. Tämä on varmasti metsänomistajille selvä asia, sillä sehän on loogista. Kestävyyden periaatehan on alkuperin peräisin metsänhoidosta. Ja mm, tulevaisuudessa pitää entistä enemmän painottaa kestävää tuotantoa ja tärkeää on myös, että yhteiskunnassa lisätään tietoisuutta siitä, minkälaisia aarteita metsissä piilee luonnonvarojen suhteen. Ja tehän puhuittekin siitä, että lajien monimuotoisuutta metsissä ei ole menetetty. Ja tietysti myös talouden näkökulmasta tämä on merkittävää. Jos voitaisiin saada aikaiseksi riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista, niin silloin metsätaloudella olisi kyllä moninainen rooli, jota voimme vielä laajentaa tulevaisuudessa. Haluaisin kiittää myös vielä niitä, jotka todellakin hoitavat metsiämme, jotka edistävät tätä metsätaloutta, jotka panostavat siihen. Olen varma, että tarvitsemme parempaa koordinointia eu tasolla ja Komission ehdotuksessa on jo muutamia aloitteita, mutta Euroopan parlamentista varmasti vielä parantaa näitä ehdotuksia. Olen vakuuttunut siitä, että energia, ilmastonmuutos, ympäristöasiat ja talousasiat ovat keskeisessä roolissa, kun parannamme eurooppalaisten metsäteollisuutta. Kiitos vielä asiantuntijoille tämänpäiväisestä kokousta ja kiitos myös kollegoille osallistumisesta ja keskustelusta ja vasta- eh, kysymysten esittämisestä. Ja odotan illalla ja tulevaa yhteistyötä. Metsien ja metsätalouden merkitys on varmasti tullut hyvin esille tänä iltapäivänä. Kiitos. Tack. To nasze wysłuchanie było bardzo owocne. Za co dziękuję. Hienoa. Kiitos. Meillä oli hyvin hedelmällinen kuuleminen. Haluan kiittää kaikkia meidän esitelmöitsijöitä, asiantuntijoita, kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Kiitos kaikille. Kiitos yleisölle. Kiitos kaikille vielä kerran. Jatkamme asian työstämistä tämän teeman tiimoilta. Olemme saaneet lisää aineistoa paljon tämän iltapäivän avulla ja sen avulla. Se vaan parantaa meidän työmahdollisuuksiamme jatkossa. Huomenna meidän täytyy olla kurinalaisia. Toivon, että olette paikalla kello yhdeksän, koska tuolla meidän täytyy äänestää tuo äänestyskorttinne mukaan. Meidän täytyy äänestää nopeasti, koska sen jälkeen meillä on useita tärkeitä keskustelun aiheita ja myös muita kutsuvia raita paikalla. Toivon, että pääsette huomenna kello yhdeksän paikalle. Ei mitään akateemisen vartin myöhästymisiä. Aloitamme kello 9.00. Hauskaa ilon jatkoa kaikille.